Äh, julkilausuma metsien ja ympäristön puolustajien suojelu EU:ssa. Muistuttaisin teitä myös äh, siitä, että voitte pyytää äh, puheenvuoroa keskusteluun ilman puhujalistaan, samoin kuin sinisen kortin puheenvuoroa tavanomaisilla menettelyillä taikka myös sähköisesti salin tuolla etuosassa on ohjeet tähän. Ja komission nimissä komission jäsen Mimica, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Oikein hyvää huomenta arvoisat jäsenet. Komissio on vahvasti sitoutunut suojelemaan ja palauttamaan olemassa olevat metsät sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti. kattava lainsäädäntöpuitteisto on jo olemassa tätä varten EU:ssa. Monia suoj- metsiä suojellaan jo nyt metsä- ja lintudirektiivin perusteella. Direktiivissä vaaditaan, että jotkut metsäympäristöt täytyy säilyttää tai palauttaa ennalleen niin, että ne suosivat elinympäristöä. 23 prosenttia Euroopan unionin metsistä tällä hetkellä kuuluu osaksi Natura 2000-verkostoa, siis suojeltuja alueita. Tämän lisäksi eläin- ja kasvilajien suojeludirektiivi pätee myös koko EUn alueella. Ympäristöaktivistit ovat aivan luonnollisia ja välttämättömiä liittolaisia, kun puolustamme ympäristöoikeuksia. Toinen väline on ympäristörikossäännös. Komissio arvioi tällä hetkellä sitä, miten direktiivi on edistänyt taistelua ympäristörikoksia vastaan. Tällä hetkellä komissio järjestää julkista kuulemista, joka on käynnissä aina vuoteen 2020 helmikuuhun saakka. Pyrimme parantamaan täytäntöönpanoa, mikäli siihen on tarvetta. Sitten meillä on myös puutavara, asetus, joka pyrkii estämään laittoman puutavaran käyttöä ja laittomia hakkuita. Ympäristörikosta pidetään myös uhkana eurooppalaiselle turvallisuudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Näin ollen se on myös mukana EUn poliittisessa syklissä, kun taistelemme vakavia rikoksia vastaan. Ja tämä toimi on ollut käynnissä vuodesta 2018 ja jatkuu aina vuoteen 2021 saakka. Päätavoitteena tässä poliittisessa syklissä on parantaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja EUn erillisvirastojen kanssa, jotta voisimme keskeyttää järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan. On hyvin tärkeää muistaa, että jäsenvaltiot vastaavat sääntöjen täytäntöönpanosta. Niiden on myös ryhdyttävä tarvittaviin täytäntöönpanotoimiin, mukaan luettuna pakotteet ja rangaistukset. Komissio seuraa näiden sääntöjen täytäntöönpanoa ja jos tarpeen ryhtyy myös toimiin. Euroopan unioni tarjoaa myös rahoitustukea jotta voidaan suojella, palauttaa ja hallinnoida kestävällä tavalla metsiä metsästrategian mukaisesti. Euroopan unionin maaseudun kehittämisrahasto yhteisen maatalouspolitiikan alaisuudessa on tärkein rahoitusväline 8,2 miljardia euroa. Julkisia varoja käytetään tähän tarkoitukseen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja lopuksi vielä hiljan annettu tiedonanto EUn toimien tehostamisesta, jotta voitaisiin suojella ja ennallistaa maailman metsiä, osoittaa, että Euroopan unioni tehostaa ponnisteluja myös globaalisti, jotta biodiversiteettia ei menetettäisi. Tällä hetkellä sekä neuvosto että parlamentti keskustelevat tästä aiheesta. Tässä yhteydessä on vielä kerran korostettava sitä, miten tärkeä rooli on puutavara-asetuksella. Se koskee sekä hakkuita kolmansissa maissa että myös puutavaraa, jota tuodaan EU-hun. Se pätee myös EUn sisäisiin hakkuisiin. Komissio on saanut tietoja edelleen jatkuvista laittomista hakkuista tietyissä jäsenvaltioissa – mukaan luettuna vanhoissa aarniometsissä ja komissio arvioi tilannetta tällä hetkellä tarkkaavaisesti. Kun kyse on Romaniasta, niin komissio tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä ja arvioi tilannetta siellä. Komissio myös analysoi eh, Kopernikus-satelliittikuvia hakkuutoimista Natura 2000 suojelualueella. Kiitos. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους... Kiitokset komission jäsenelle. Nyt puhujat ryhmien nimissä. Ensin EPP-ryhmän nimissä edustaja Buda. Supravața de teren a Uniunii Europene este acoperită... Puhemies 40 prosenttia EU-maa-alasta on metsitettyä ja 3 miljoonaa ihmistä tekee työtä metsäsektorilla. Tämä on valtavan tärkeää kaikelle elämälle maailmassa, mutta myös harvaan asutuilla alueilla, missä metsä, metsät luovat työllisyysmahdollisuuksia, mutta tätä vihreää kultaa ei ole loputtomasti. Nyt jokaista pyydetään taistelemaan ilmiötä vastaan, joka ei tunne mitään maantieteellisiä rajoja enää, nimittäin toimimaan, taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan globaalilla tasolla. Tämä vaikuttaa elämäämme. Kestävä metsänhoito on hyvin tärkeää tässä yhteydessä, kun kun vielä muistetaan se, miten hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet, joten pitää tehdä kaikki, mitä voimme poliittisesti, estämme metsiemme muuttumisen ja ja palautamme niiden hyvinvoinnin silloin, kun mahdollista Euroopan komissio ja jäsenvaltiot jälleen kerran tu- haluavat tukea metsityshankkeita ja metsien kunnostushankkeita. Kiitokset äh, sosiaalidemokraattien ryhmässä. Edustaja Reina, puolitoista minuuttia. Kiitos. Joka vuosi miehet ja naiset, jotka taistelevat ympäristön puolesta, joutuvat pelottelun ja väkivallan kohteeksi. Yli 160 ihmistä viime vuonna kuoli sen takia, että he taistelivat ympäristön puolesta maailmalla. Usein nämä aktivistit joutuvat myös uhan, väkivallan, pidätysten kohteeksi, kun vastustavat hallitusten ja yritysten etuja vastaan. Heiltä viedään metsät ja maat. Ikävä kyllä väkivalta vain lisääntyy. Jos Eurooppa nyt ei olekaan tämän väkivallan keskiössä, niin ei siltä täysin ole säästytty. Kaksi ihmistä on tapettu viime kuukausina sen takia, että he taistelivat laittomia hakkuita vastaan. Ja Britanniassa kolme ihmistä on tuomittu vankilaan liuskekaasuasiassa. Ympäristöaktivistit ovat usein suuressa vaarassa, kun taistelevat rahoitusetuja vastaan. Tarvitaan lakeja, tiukkoja lakeja, jotta yritykset, jotka ovat vastuussa näistä teosta, saadaan vastuuseen. Eurooppalaiset yritykset, jotka tuovat raaka-aineita kolmansista maista, niiden täytyy varmistaa, että kumppanit ja koko hankintaketju kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Puutavara-asetus on hyvä lähty, lähtökohta, mutta meidän täytyy vielä tehostaa toimintamme yritysten suhteen. Meidän Täytyy varmistaa myös se, että näissä teoissa oikeus on käytettävissä. Aktivisteja ei saa hiljentää, vaan heitä täytyy tukea silloin, kun he taistelevat näitä hyökkäyksiä vastaan. Aktivistien kriminalisointi vain legitimoi sitä väkivaltaa, jonka kohtaan, kohteena he ovat, ja rohkaisee ikään kuin tätä rikollisuutta. Meidän täytyy voida paremmin puolustaa ympäristöaktivisteja Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kiitos. Kiitos. Renew Europein nimissä edustaja Rodriguez Ramos, kaksi minuuttia. Gracias. Kiitoksia puhemies. Metsät ovat meidän elämämme. 30 prosenttia maan pinnasta on metsää, mutta ne säilyvät 80 prosenttia biodiversiteetistä. Metsien ansiosta pystymme hengistämään, sen takia pystymme elämään. Näin ollen olemme todella tyytyväisiä komission osoittamasta huolesta sen suhteen, miten eurooppalaisia metsiä suojellaan ja myös muun maailman metsiä. Totta on, että sitä mukaan kun olosuhteet pahenevat metsissä, myös ympäristösuojelijoiden tilanne on myös huonontumassa maailmassa. Joitakin tietoja on saatu viime aikoina joidenkin raporttien mukaan esimerkiksi vuodelta 2018 242 ympäristöjohtajaa on joutunut vainon alaiseksi tai heitä on jopa hävinnyt, kadonnut juuri sen takia, että puolustavat ympäristöään puolustaen kaikkien oikeuksia, koska biodiversiteetin tuhoaminen tuhoutuminen ei liity vain ympäristölainsäädäntöön. Se pitää nähdä niin, että tätä kautta rikotaan samalla myös kansainvälisiä ihmisoikeuksia vastaan. Tässä mielessä EUn pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta se puolustaa ihmisiä, jotka puolustavat meidän ympäristöämme. Meidän pitää parantaa ympäristölainsäädäntöä ja parantaa, ottaa huomioon rikosoikeudelliset kysymykset Tällä hetkellä lukuisat ihmiset protestoivat ympäristön puolesta ja protestoivat kahden metsänvartijan murhaa vastaan Romaniassa, jotka olivat ilmoittaneet laittomia hakkuita metsissä. Komission tietojen mukaan 43 ja puusta, jota saadaan näistä Romanian metsistä 2015, olivat peräisin eh, lähteistä, joita ei pystytty identifioimaan. sertifiointi, varma sertifiointi, joka varmistaa arvoketjun ja varmistaa, että ei tässä ole kyse metsähävikistä, niin se on todella välttämätöntä koko Euroopassa, samoin muussa maailmassa. Uskon, että komission täytyy ottaa tämä tehtävä hoita, hoitaakseen. Για ryhmän nimissä edustaa tuossaan kaksi minuuttia. Kiitos. ihan mikrofoni. Radiosuku Korchaja ja Liviu Pop olivat metsänvartijoita, jotka syksyllä tapettiin. He tekivät työtään ja suojelivat metsää. Myös muita metsänvartijoita on Romaniassa tapettu metsämafian toimesta. He suojelivat metsiä, mutta heitä ei kukaan suojellut. Ympäristöaktivistit ovat äh, tässä kohteena. Joka vuosi lähestulkoon 200 luonnonsuojelijaa tapetaan maailmanlaajuisesti. Joka viikko kolme ihmistä saa surmansa, koska he puolustavat luonnonvaroja omaa äh, aluettaan. Esimerkiksi kaivosteollisuutta, metsäteollisuutta tai elintarviketeollisuutta vastaan. Joka viikko naiset ja miehet, luonnonsuojelijat, ovat aggression kohteena. Heitä uhkaillaan kuolemalla, väkivallalla kansalaisjärjestöt ovat todenneet, että tämä liittyy myös ympäristömafian työhön. Jäsenvaltiot toteuttavat sellaista politiikkaa, joka kriminalisoi luonnonsuojelijoiden työn. Tämä välinpitämättä myös kuitenkin tappaa. Usein kaikki tämä tapahtuu rajojen ulkopuolella. Brasiliassa Bolsonaro on siellä kumppanimme ja kansalaisjärjestö sai, olivat syytteiden kohteena siitä, että olisivat saaneet kansainvälisiä lahjuksia. Tällaista tapahtuu myös Euroopan unionin sisällä. Romaniassa esimerkiksi ja Ranskassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa aktivistit ovat vastustaneet esimerkiksi liuskekaasua. Unionin pitää nyt tuomita nämä luontorikokset ja niiden tekijät. Unionin pitää kunnioittaa tiukasti elämää ja sitä sitoutumista, jota nämä henkilöt osoittavat, jotta me voimme asua tällä pallolla, joka olisi elinkelpoinen. ID-ryhmän nimissä seuraavaksi edustaja Benio, yksi minuutti. Hyvät kollegat, haluaisin nyt ohittaa EU-kontekstin. Ympäristön ovat kaikkialla kohteena. Jo 164 ihmistä menetti henkensä puolustossaan ympäristö viime vuonna. He taistelivat metsähankkeita, kaivosteollisuutta, maataloutta vastaan, mutta tästä ollaan hiljaa johtuen pelottelusta ja väkivallan käytöstä. Tämä on fakta. Miten voimme auttaa näitä ihmisiä? Aina on mahdollista painostaa valtioita ja monikansallisia yrityksiä, jotka rohkaisevat tällaiseen väkivaltaisuuteen voittojen toivossa, toiv- toivossa. mutta meidän pitää suojella näitä sankarimaisia ihmisiä jotka suojelevat kaikkia salametsästys, intensiivinen maatalous, metsänhoito. Sitä on olemassa, koska on kysyntää Euroopan supermarketeissa. Halutaan mm, palmuöljyä, samppu, usein halpoja huonekaluja ja niin edelleen. EUn kulutus edustaa noin 10 prosenttia metsähävikkiosuudesta maailmassa. Meidän roolimme poliitikkoina on kertoa tilanteesta kansalaisille asioista ja ehdottaa kannustaa kuluttamaan vastuullisesti. On kiireellistä lopettaa kaikki kansainväliset sopimukset, jotka suosivat tällaista metsävarojen ryöstöä. Kiitos. Ja sitten ESR-ryhmän edustaja Slabakov. Yksi minuutti. Um, Puhemies, Minusta me emme tarvitse uudenlaisia asetuksia ympäristön suojelijoiden puolustamiseksi. Kaikilla jäsenvaltioilla on kunnollista lainsäädäntöä, jolla he puolustavat kansalaisiaan, joten en ymmärrä, eh, miksi ja miten näitä eh, ihmisiä pitäisi eh, suojella. Nämä ihmiset sabotoivat eurooppalaisia projekteja, miljoona projekteja. He käyttävät väärällä, väärin ja väärällä tavalla eurooppalaisia varoja. Ekologiasta on tullut ruma sana. Minusta on ällöttävää se, miten vihreä puolue ja kansalaisjärjestöt toimivat. Viimeisissä vaaleissa Bulgariassa kävi ilmi, että vihreät saivat nolla prosenttia enemmän ääniä. Näitä, nämä kansalaisjärjestöt pitää viedä tuomioistuimeen. Ja sitten GUE, edustaja Kokkala. Kiitos äh, puhemies, kollegat. Muutaman tunnin kuluttua tässä salissa meidän täytyy äänestää äh, ilmaston äh, hätätilanteesta sekä ilmastohuippukokouksesta. Kyseessä on kriisi. Me, meidän täytyy toimia, koska kysymys on hätätilasta ihmisten terveydelle. Me teemme tämän ihmisten suojelemiseksi ja tunnustamme, että äh, ihmisoikeuksiin kuuluu se, että ihmiset kykenevät hengittämään riippumatta siitä, missä me asumme. Kuluneina vuosina enemmän kuin viisi ihmistä murhataan, kun he yrittävät suojella meidän luontoamme. Ja ilmastoaktivistit jatkavat tätä taistelua, samoin kuin alkuperäiskansat, jotka suojelevat omia maitaan, niin he suojelevat samalla myös meitä. Ja äh, kun suojellaan äh, metsiä, niin silloin suojellaan myös äh, CO2-päästöjä vastaan. Eli me seisomme romanialaisten takana Lontoossa joka puolella niin, että me saisimme enemmän ilmastoaktivisteja kaduille, niin että voisimme tarjota suojelua kaikille. Meidän täytyy huolehtia myös oikeudellisesta tuesta ja meillä pitää olla mekanismi, jolla voimme reagoida välittömästi ympäristörikoksiin. Kiitos. Seuraava puhuja on sitoutumattomista Sinjic. Hän ei näytä olevan ei, hän ei ole paikalla, eli Bernhuber, yksi minuutti. Puhemies, komission edustaja, yhä useammin ilmaston suojelijat toimivat laittomasti ja esimerkiksi tunkeutuvat maanviljelijöiden tiloille kuvaamaan eläimiä. Itävallassa FPO ja muut yrittivät saada lakia tätä vastaan, mutta se hylättiin. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että voimme estää laittoman tunkeutumisen ihmisten tiloille. Eihän se voi olla oikein, että vieraat ihmiset tunkeutuvat toisen maaperälle ja sitten ottavat sieltä videoita ja kuvia ja manipuloivat niitä ja informoivat väärällä tavalla ihmisiä. Tällainen ei ole hyvä asia. Eh, ympäristön suojelijat eivät tarvitse enemmän suojelua EUlta, vaan meidän maanviljelijät tarvitsevat suojelua EUlta, jotta voisivat toimia näitä ilmastonsuojelijoita vastaan. Kiitokset sitten edustaja Schaldemose puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa hyvistä uutisista. Suurimmassa osassa Euroopan maissa on ryhdytty näkemään se, että metsiä on kasvatettu enemmän ja se osoittaa, että EU eh, e on voinut kääntää tämän kehityksen. Ja metsien määrä on kasvanut huomattavasti. Me emme ole päässeet vielä tavoitteeseen, mutta edistysaskeleet ovat positiivisia. Esimerkiksi minun omassa kotimaassani Tanskassa halutaan kuusinkertaistaa koskemattomien metsien alueet ja toivottavasti muut maat seuraavat. Mutta me emme voi toimia ilman eurooppalaista suunnitelmaa ja sen vuoksi on tärkeää, että saamme eurooppalaisen ympäristöohjelman tai jonkun vastaavan, jossa katsotaan meidän biodiversiteettiämme, ilmastoa ja metsiä. Ja tässä ohjelmassa on minusta tärkeää, että me panostaisimme myös siihen, että suojelemme niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä suojelemaan metsiä. Millä tavalla se tapahtuisi, sitä en yksityiskohtaisesti halua käsitellä, mutta minusta meidän täytyy kuitenkin auttaa näitä ihmisiä ja suojella niitä, jotka suojelevat meidän metsiämme. Sen lisäksi täytyy käyttää paremmin jo olemassa olevia sääntöjä ja se tarkoittaa sitä, että meidän on rangaistava niitä ihmisiä, jotka eivät noudata sääntöjä. Meidän täytyy tehdä enemmän metsiemme suojelemiseksi sekä niiden suojelemiseksi, jotka suojelevat metsiämme. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Guerrero, mutta en näe häntä salissa. Sitten edustaja Wisniewska, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Metsät ovat elintärkeitä. Ne pitävät ilmamme puhtaana ja tuskin kukaan tarvitsee tästä erityisesti vakuutteluita. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että meidän tulisi luoda parhaat mahdolliset olosuhteet jäsenvaltioissa hoitaa metsiä. Hyvät esimer- hyvä esimerkki hyvästä metsien hoidosta on nimenomaan Puola. Sehän on johtavassa asemassa, kun ajatellaan metsäpinta-ala. Meillä on 9 miljoonaa hehtaaria ja 33 prosenttia maastamme on siis metsää. Suurin osa metsistä kuuluu valtiolle. Tässä meillä on hieno esimerkki siitä, miten metsiä voidaan hoitaa järkevällä tavalla. Joka vuosi yli 500 miljoonaa uutta puuta istutetaan Puolassa. Ja kiinnittäisin huomionne vielä yhteen asiaan, esimerkkiin, joka nousi esille jokunen vuosi sitten. Kyse on Bielovesan aarniometsästä. metsästä siellä ihmiset protestoivat metsän puolesta, mutta tämä Arneometsä on nyt vaarassa ympäristöaktivistien työn takia. Ja seuraavaksi edustaja Haaseka. Our precious nature Arvokas luonto on ilman ääntä ja rohkeat ihmiset, jotka puolustavat luontoa, vaarantavat elämänsä. Haluan kertoa esimerkin romanaisesta aktiivista Gabriel Pausta. Hän oli Euroopan parlamentissa tänään käymässä. Hän uhkasi eläm, uhrasi, tai oli lähellä menettää henkensä puolustoissaan metsä. Hän puolusti Domoklet äh, kansallispuistossa metsä. Häntä vastaan hyökätty monta kertaa. 2015 äh, metsämafia mursi hänen päätään, äh, luitaan, kättään tarkoituksen tappaa hänet. Tämä kuitenkin vaikka tämä kaikki tiedettiin, sitä raportoitiin niin meni neljä vuotta siihen, että nämä tekijät joutuivat oikeuteen. Ja viime vuonna kaadettiin isoja puita tar- tar- tarkoituksena murskata hänet ja hänen autonsa. Äh, Virkamiehet puolustavat laittomia hakkuita ja peittelevät todellisia lukuja. Ajattelen, kuinka paljon metsä hakataan romanian metsä. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Mitä komissio aikoo tehdä, että suojelee meidän metsiämme ja ihmisiä, jotka puolustavat näitä metsiä? Kiitos. Ja sitten edustaja Polčak, yksi minuutti pane předsedající já souhlasím s tím že obrana životního prostředí ympäristön suojelu on luontainen taistelukenttä ihmisille. Haluan tuomita metsänvartijoiden murhat Romaniassa, mutta samaan aikaan totean myös, että nämä aktivistit yrittävät suojella ympäristöämme ja puolustavat kestävää kehitystä. Kyse on myös ihmisoikeuksista. Kuitenkaan näitä oikeuksia ei saa väärinkäyttää. Jos manipulointia ja vallan äh, väärinkäyttöä tapahtuu esimerkiksi metsävartijoiden taholta, niin silloin mitään erityissuojelua heille ei voida taata paikallisyhteisöt suojelevat luonnollisesti luonnonvaroja, mutta ei pidä unohtaa sitä, että maailmassa on myös sellaisia yhteisöjä, jotka toimivat näin ikään kuin luontaisesti. He suojelevat automaattisesti luonnonvaroja ja metsäalalla on tapahtunut huomattavaa parannusta Euroopassa viime vuosina, mutta emme voi eh, lopettaa tätä työtä tähän, vaan meidän täytyy jaksaa metkitystä. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Viimeisinä vuosina olemme nähneet yhä enemmän protesteja, kun ihmiset puolustavat luonnonympäristöä EU-ssa. Ympäristöaktivistit, kuten nämä Puolan metsissä tai for Climate Puolassa, tekevät suuren palveluksen ihmiskunnalle ja heidän vaatimuksensa ovat hyvin perusteltuja. Pelovesan metsänvartijat tai metsä, joka on Unescon suojelualue. Siellä on kuitenkin tehty valtavasti hakkuita. Ihmiset ovat pyrkineet estämään nämä hakkuut ja pyrkineet tiedottamaan suurta yleisöä asiasta. Eurooppalaisen yhteisön ei pidä olla hiljaa, kun ympäristön ympäristöaktivisteja pidätetään, häiritään, heitä tiedetään oikeuteen sen takia, mitä he tekevät. Minä haluaisin, että yhä pyydän, että heitä suojellaan paremmin EU-ssa. EU tarvitsee, tarvitsee selkeän poliittisen linjan. Ne, jotka puolustavat ympäristöämme, ovat sankareita eivätkä mitään rikollisia. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Holmgren, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Yhä useimmissa maissa äh, on äh, otettu käyttöön kieltoja osallistua järjestöihin, jotka taistelevat demokratian puolesta. Ne, jotka taistelevat meidän metsiemme ja ympäristömme puolesta, joutuvat uhkausten ja jopa murhien kohteeksi. Noin kolme murhaa viikossa jossain päin maailmaa. Kuulimme juuri uutiset Euroopasta näistä murhatuista metsävartijoista, jotka yrittivät suojella aarniometsää, vanhinta aarniometsää. Pitäisi olla itsestään selvää kaikille jäsenvaltioille ja yrityksille Euroopassa, että suojellaan ympäristöä. Sen täytyy olla itsestään selvää, että aina suojellaan niitä ihmisiä, jotka jo suojelevat näitä metsiä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Morel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tietysti metsien suojelu Euroopassa on tärkeä poliittinen hanke, mutta kun kuuntelen tätä keskustelua, niin sanoisin, että ei voi olla tekopyhä. Me yritämme suojella eurooppalaisia metsiä ja toisaalta tuomme sitten ulkopuolelta tätä metsien tuhoa Yritykset kannustavat vanhojen metsien tuhon Euroopan ulkopuolella. Muistutan Vietnam-sopimuksesta ja kauppasopimuksesta Mercosurin kanssa, jota tällä hetkellä neuvotellaan. Siinäkin hän kannustetaan metsätuhoihin. Tämä tekopyhyys on poistettava. Kaikki sanovat, että kyse on ympäristöstä ja toisaalta sosiaalisesta haasteesta. On ympäristöaktivisteja, luonnonsuojelijoita, jotka nyt kriminalisoidaan ja heitä vainotaan. Ajattelisin myös metsätyöntekijöitä, metsänhoidon kanssa työtään tekeviä. He to- toimivat vaikeissa olosuhteissa, on polkumyyntiä sosiaalisesti, työntekijöitä on entistä vähemmän. Ajattelen tässä myös yksityistämistä, esimerkiksi Ranskassa metsänhoito on yksityistetty. Ja sitten meidän on suojeltava kaikkia, jotka tekevät metsänhoidon kanssa työtään. Tarvitaan myös koordinointia Euroopan politiikan saralla. Meillä on hajanaisia toimia. Nyt tarvittaisiin metsäpaketti, joka olisi kunnianhimoinen, harmonisoitu ja ottaisi huomioon maatalouspolitiikan, äh, luomualan ja myös kauppapolitiikan. Tämä on tämän vaalikauden tärkeä poliittinen hanke. Kiitos kollegat. Kiitokset. Ja sitten edustaja González Casares, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. On vanhoja tammia, kastanepuita omassa maassa niin kuin muuallakin. Metsät ovat meidän keuhkomme ekojärjestelmässä ne ovat tannut suojaa, lämpöä, kylmää. Kaikki suojelevat puita ansaitsevat myös parlamentin suojan ja tuen. Kun ajatellaan näitä romanilaisia metsävartijoita, haluamme osoittaa solidarisuutta heitä vastaan ja tuomitsemme sen, mitä he ovat kärsineet miten voi taistella yhteiskunnassa äh, hoidon puolesta? Meidän jotkut e, arniometsistämme ovat uhattuina ja Iberian neumalla menetämme myös perinteisiä metsäalueita, niin kuin muuallakin Euroopassa. Vanha metsä, metsäpeitto muuttuu yksi, yksi laikeviljelyksi ja tämä heikentää, köyhdyttää maaperää ja aiheuttaa muita ongelmia. Me, metsän äh, istuttaminen ei ole sama kuin metsän luominen. Meidän pitää vahvistaa ja parantaa niiden työmahdollisuuksia, jotka suojelevat metsäalueita. He tekevät me, meidän puolestamme työtä. Pitää muistaa, että Arnion metsä on sitkeä taistelija ilmastonmuutosta vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja González täällä, herra Buda esittää sinistä korttia. Hyväksyttekö te sen? Hyväksyttekö te sen? Selvä. Mr. Buda. Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Minulla olisi kysymys kollegalle. Oletteko samaa mieltä siitä, mitä nyt on tapahtunut Romaniassa? Onko hyvä, että tästä lähtien Romanian metsät tai oikeastaan metsien puolustajat joutuvat kantamaan asetta, jotta voivat puolustautua? Onko tämä hyvä asia ja pitäisikö se laajentaa koskemaan kaikkia metsien puolustajia Euroopassa? Teillä on 30 sekuntia aikaa vastata. Mielestäni tilanne Romaniassa on varsin erikoislaatuinen. Tietenkään en ole sitä mieltä, että näin voitaisiin toimia kaikkialla, kaikkialla. Ainakin tämä on minun vaikutelmani, siis tämä aseiden kanto. Pitäisi antaa laittomia aseita ja suojella paremmin lakiteitse näitä ihmisiä. Kiitos. Nyt olemme käyneet lävitse puhujalistan. Nyt sitten keskustelu ilman puhujalistaa. Minulla on kuusi pyyntöä. Kaikki kuusi saavat puheenvuoron. Ensin Shoidrova, olkaa hyvä, yksi minuutti. Děkuji za udělení slova. Já jsem se přihlásila o slovo. Puhemies, pyysin puheenvuoroa, koska haluaisin mainita muutaman asian. Ensinnäkin Euroopan unioni äh, unionissa täytyy olla jäsenvaltioita, jotka uudistavat metsiänsä niin, että suuremmat maaperät ovat metsien peittämiä. Monissa paikoissa näitä on, mutta niiden laatu on heikentynyt ilmastonmuutoksen vuoksi, kuivuuden vuoksi. Ja sen vuoksi meidän täytyy tukea erityisesti meidän metsätyöntekijöitämme uudelleen metsittämisessä. Ja haluaisin kiittää niitä satoja ihmisiä Tsekin tasavallassa, jotka ovat auttaneet metsien istuttamisessa. Tuhansia hehtaareja puita on istutettu. Ja tämä osoittaa selkeästi, että me välitämme, emmekä ole samaa mieltä esimerkiksi Brasilian presidentin lähestymistavasta ja siitä, miten hän hoitaa Amazonin ongelmia. Tiedämme, että presidentti Tusk on vedonnut Brasiliaan ja emme voi suostua Mercosur-sopimukseen, jos eivät he tee mitään. Mr. Botos, you have the floor. Edustaja Botas, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhemies, hyvät kollegat, varsin usein, tai täällä on puhuttu monta kertaa tänään romanesta, ja on ihan totta, että metsät, metsät kärsivät Romaniassa – ja valtavasti metsää häviää. Ja se on totta, että näin tapahtuu juuri EU:ssa. Meidän painopisteemme on suojella metsää ja vähentää päästöjä. Ja mielestäni EUn pitäisi olla aktiivisempi maissa, jossa sääntöä ei noudateta. Olen tyytyväinen komissaari, että tänään te puhuitte Romaniasta. Haluaisin kiittää teitä vierailusta, jonka teitte Bugarestiin tänä vuonna. EUn jäsenvaltiot harjoittavat politiikkaa, jonka pitäisi selvästi olla kyllä tehokkaampaa ja metsähakkuut voivat johtua suurempiin luonnonkatastrofiin ja ihmishenkiä voidaan menettää vielä enemmän. Kymmenen, satojen vuosien ajan olemme hakanneet metsää ja meidän pitää uudelleen metsittää alueita, että me suojella vanhoja metsää ja pitää hyvää huolta niistä, jotta ne jäävät tuleville sukupolville. Haluan vielä kiittää siitä, että otitte esille romanin esimerkiksi tänä aamuna, mutta on hyvin tärkeää kuitenkin muistaa, että vihreät foorumit ovat tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa. Sitten Vážené kolegyně, vážení kolegové. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, usein olemme kritisoineet metsätuhoa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Nyt sama kysymys on esillä EUn rajojen sisällä. Ikävä kyllä näin. Täälläkin Euroopan unionissa kyse on ihmishenkistä. Romaniassa metsämafian takia kaksi metsävartijaa on saanut surmansa. Emme voi hyväksyä sitä, että tällaista tapahtuu missään päin maailmaa. On järkyttävää, että näin on käynyt Euroopan unionin jäsenvaltiossa. On aivan hullua, että joka päivä yhdeksän hehtaaria Arnio metsää tuhotaan Romaniassa, kun me vain katsomme vierestä. Olenko ymmärtänyt oikein, että Pariisin sopimus on vain joku paperinpala, josta voi toki puhua, mutta käytännössä sillä ei ole pennin vertaa? Jos täytäntöönpano olisi mahdollista, niin sitäkään ei tehdä. Me vain luennoimme kaikille muille, mutta emme saa omaa kotiamme tässä toimimaan sääntöjen mukaan. Pitäisi toimia aktiivisesti Romanian tapahtumia vastaan ja kannustan kaikkia ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta estetään nämä murhat ja estetään se, että menetämme metsämme. Haluan esittää suruun valittelut uhrien omaisille. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Sinchis, yksi minuutti. Hvala lijepo. Pozivam sve europarlamentarne zastupnike. Kiitos. Vetoaisin kaikkein meppeihin, varsinkin meihin kaikkiin 20, jotka ovat paikalla mantereemme metsien suojeluksi. Kollega puhui metsänhakkuu mafiasta. Itsenäisyytemme jälkeen meillä on meillä oli valtavat määrät metsää, mutta siitä on kuitenkin hakattu laittomasti valtava määrä. Joten laillisten metsähakkuiden lisäksi on myös laittomia metsähakkuita. Ja nämä luvut ovat vain arvioita, hyvin konservatiivisia sellaisia. Kaikkein parhaat puut hakataan laittomasti ja ne viedään Euroopan unionin muihin maihin. Kroatian teollisuudella ei ole koskaan ollut näin vaikeata saada puuta käyttöönsä. Kroatia ei kykene hoitamaan tätä ongelmaa ja taistelemaan tätä mafiaa vastaan. You have the floor for one minute.

Kaksi romanialaista metsänvartijaa murhattiin ja se korostaa tarvetta suojella kiireellisesti ympäristöaktivisteja ja pelastaa vanhat aarniometsät Euroopassa. Yli 160 aktivistia murhattiin viime vuonna ja tuhansia on vainottu Intiassa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja muualla. Me tarvitsemme tehokasta lainsäädäntöä EU-hun niin, että meillä on tiukat sitovat säännöt ihmisoikeuksista ne koskevat yrityksiä, jotka toimivat EU-ssa tai tarjoavat palveluja ja tuotteita EU-ssa, niin että yritykset ovat vastuussa toimintansa seurauksista. Me tiedämme siitä, että Brasilian metsissä tapahtuu paljon väärinkäytöksiä. Siellähän metsäpalot ovat käynnissä ja EU on tässä ikään kuin kauppasopimusten kautta äh, osarikollinen, osasyyllinen. Me emme saisi lähteä tälle tielle. Pienet tilat tuhoutuvat Euroopassa ja tämä tuhoaa myös metsiä entistä enemmän. Sopimusta ei pitäisi allekirjoittaa. Kiitos. Ja nyt sitten olemme käyneet lävitse keskustelman puhujalista ja annan nyt komissiolle puhue, puheenvuoron komission jäsen Mimicha. Thank you very much. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Tämänpäiväinen keskustelu oli hyvin tärkeä me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy suojella ja parantaa maailman metsiä ja samanaikaisesti meidän täytyy suojella myös ympäristöaktivisteja, jotka rohkeasti ovat yrittäneet suojella luontoa. Ympäristön suojelijat ovat välttämättömiä liittolaisia, kun yritetään parantaa ja edistää ympäristön oikeuksia. Ja Haluaisinkin muistaa hiljattain murhattajua metsänvartijoita Livy Poppia ja Raducha ja esittää pahoitteluni heidän ystävilleen ja perheilleen. Samanaikaisesti painottaisin sitä, että tarvitsemme enemmän lainsäädännöllisiä toimia mutta sen lisäksi meidän tulee täytäntöönpanna jo olemassa olevat asetukset ja lait. Meidän tulee yhdessä, tehdä yhdessä työtä paikallisten hallitusten kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja huolehtia siitä, että Euroopan unionin ja samoin kuin kansalliset lait täytäntöönpannaan ja komissio tulee jatkamaan yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa myös Romaniassa, jotta voimme varmistaa äh, täydellisen EU-lainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamisen. Kiitos. Kiitokset äh, edustaja äh, komission jäsen. Näin keskustelu on päättynyt. Seuraava kohta esityslistalla ovat keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista työjärjestyksen artiklan 144 mukaisesti. Ensimmäinen kohta on oikeuksien toteutuminen Algeriassa ja annan puheenvuoron minuutiksi ensimmäiselle edustaja Glyksman. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat niin kauan kuin olemme ollut MEPI, olemme äänestäneet päätöslauselmista, jotka ovat varsin moninaisia, niinkin kaukaisista maista kuin Indonesia, eikä meillä ole ollut yhtään sanaa hienosta vallankumouksesta, joka tapahtuu Välimeren toisella puolella aivan lähellä Algerissa. Ei yhtään tuen sanaa miljoonia algerilaisia kohtaan, jotka marssivat Algeen kadulla ja muissa, muissa kaupungeissa demokratian oikeuden ihmisarvon puolesta. Ei sanakaan pidätyksestä, painostuksesta väkivallasta, johon, joka kohdistuu heihin. Ei sanakaan todistetusta kidutuksesta. tällainen ei pysty enää jatkumaan. Solidaarisuuden osoitus ja teksti, josta tänään äänestämme, ei ole mikään puuttuminen sisäasioiden vaan haluamme viitata tähän jär- epäoikeudenmukaisuuteen. Me olemme Algerian kansan rinnalla, niin kuin sanotaan minun kotopuolessani, one, two, three, eläköön Algeria. Seuraava, äh, edustaja Berg. Herr President. Puhemies, arvoisa korkea edustaja, viimeisen kahden kuukauden aikana Algerian äh, Hallitus on sulkenut väkivaltaisesti vähintään kahdeksan kristittyä kirkkoa. Juutalaisten ja kristittyjen hautausmaita tuhotetaan. Jumalan pilkkalaki Algeriassa on tiukka ja sen lisäksi viranomaiset kriminalisoivat rauhanomaisia puhujia sekä henkilöitä, jotka eivät noudata ramadania. Seuraavat luvut osoittavat kristittyjen vainon hyvin selkeäksi. Vuoden aikana, eh, sadan vuoden aikana eh, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa kristittyjä on ollut noin 20 prosenttia, mutta tänä päivänä heitä on vain 4 prosenttia. Ranskan hallitus eh, käynnisti virallisen tutkimuksen Algerian kristittyjen vainosta. Meidän tulisi tehdä näin. Meidän täytyy huolehtia huolehtia tai suojella näitä vainottuja kristittyjä vähemmistöjä niin, että kristityt voisivat jatkossakin harjoittaa uskontoa ilman pelkoa väkivallasta. Sitten edustaja Van Dalen, olkaa hyvä. Voorzitter, de overheid in Algerije heeft de afgelopen twee jaar haar... Puhemies, Alger on, viranomaiset näyttäneet todelliset kasvonsa viime vuosina he vastustavat ö, ö, vapaata, o, o, vapaata oikeutta harjoittaa uskota. 15 protestantikirkkoa on suljettu ja seitsemän näistä viimeisenä kolmena kuukautena. Kun kirkkoja sul, suljettiin Tisialsoossa, siellä tapahtui jopa ihmisten loukkaantumisia. Vähemmistöä vastaan hyökätään kesäkuusta 2016 2018 ke- maaliskuuhun 318 Ahmadia, jotka joutuvat vainon kohteeksi uskostaan johtuen. Tämä tarvitaan selkeä merkki hallinnolta ihmisoikeustilannesta. Pitää kuvata, mikä Algerian tilanne on ja ihmisten pitää voida vapaasti kokoontua, mutta tätä, näitä oikeuksia rajoitetaan. Puhemies, uskonnonvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Oikeus on myös kokoontua kirkkoihin ja muihin palvonta, palveluspaikkoihin, mutta mitä nyt Algeriassa, mutta myös muissa maissa Lähi-idässä tapahtuu, tätä, näitä oikeuksia vastaan rikotaan odotan korkealta edustajalta, että hän toimii päättäväisesti, koska ei voida mitenkään hyväksyä, mitä siellä tapahtuu. Kirkkojen, kirkot pitää uudelleen avata ja myös pitää äh, Algeriassa nyt rikotaan kaikkia oikeuksia vastaan samalla kun rikotaan ihmisten uskonnonvapautta vastaan. Ja Kiitokset sitten edustaja Ketta. Getta, monsieur le président. Niin, Getta, puhemies. Kuvitellaanpa ja toivotaan hetken ajan. Kuvitellaan, että tämä valtava liike, joka on jo kuukausia vallinnut Algeriassa, siellä on nuoria, eh, jotka haluavat eh, oikeusvaltiota. Eh, kuvitellaan, että tämä liike voittaa. Silloin varmasti Algeria voisi olla ylpeä. Energia on nyt ikään kuin aktivoitu Magrebin alueella. Kyse on myös kulttuurin ja talouden yhteistyöstä Euroopan kanssa, kahden välimeren eri rannan yhteistyöstä. Näin yhteiset toivo, toiveemme toteutuisivat sekä eurooppalaisten että magreb alueen maiden kansalaisten toiveet. Meidän täytyy hyväksyä tästä syystä tämä päätöslauselma. Siellä on aivan absurdia sortoa, joka uhkaa murskata tämän Algerian haaveen. Algeriassa on taisteltu Euroopan tuen puolesta jo kymmenen vuotta. Kiitokset, edustaja Getta. Edustaja Väimers, yksi minuutti. Tack, eh, herr talman. Kiitos, puhemies. Aikaisemmin syksyllä äänestettiin tehtiin äh, kumoon keskusteluehdotus kirkkojen tilanteesta. Ja toisena yhtenä äh, päätöslauselman laatiasta olen sen vuoksi iloinen, että voimme keskustella tästä kysymyksestä tänään. Mutta olen pahoillani, että uskonnon vapaus sana otettiin pois tämän päätöslauselman otsikosta. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tässä talossa vesitetään vainottujen kristittyjen tilanne, varsinkin vasemmiston puolelta. Muistan, kun vasemmistoryhmä vaati päätöslauselmaa islamistisen valtion joukkomurhat eivät, siinä otsikossa ei saisi olla sanaa kristittyjen kansanmurha. EU on lahjoittanut yli yksi miljardi kruunua Algeriaan 2018-2020. Samanaikaisesti Algerian viranomaiset ovat eh, tehostaneet kampanjaansa kristittyjä vastaan. 15 kirkkoa suljettiin viime vuonna. Kristityt yhteisöt eivät voi rekisteröityä ja siksi eivät saa rakennuslupia kirkoille. Kirkkojen sulkeminen ja muut loukkaukset äh, ovat ristiriidassa äh, YK äh, ihmisoikeuksien julistuksen kanssa sekä Algerian perustuslain kanssa. Algerian on muutettava politiikkaansa välittömästi. Me voimme saada aikaan muutoksen. Kiitos. Kiitos. Sitten ryhmien puhujat. EPP-ryhmän nimissä edustaja Mandle, yksi minuutti arvoisa Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tänään viikko sitten minulla oli mahdollisuus puhua Viinissä kotikaupungissani maailman rauhankonferenssissa, jonka muslimit järjestivät ja sinne oli kutsuttu myös muita uskon yhteisöjä. Nyt tuntuu siltä, että me täällä talossa puhumme puolueiden rajojen ylitse uskonnonvapaudesta kaikissa, kaikkien eri ryhmien edustajien kanssa. Sanon sen siksi, että Euroopassa noudatetaan ihmisoikeuksia. Ihmisillä on vapaus, omatunnon vapaus ja meillä on sen lisäksi vastuu puhua kovaa, kun asioita tapahtuu Algeriassa, jossa Ahmadin muslimit ovat vallassa, jossa esimerkiksi 15 kirkkoa on suljettu, nettisivustoja suljetaan, kun naisten järjestöjä suljetaan, silloin me sanomme sen ääneen. 12. joulukuuta Algeriassa on vaalit. Algerian kansalaisten täytyy tietää, miten he voivat eh, vaikuttaa. Nomada ton sosialiston ja demokraton ehkä kirja Arena ja Kiitos puhemies. Yli yhdeksän kuukauden ajan Algerian kansalaiset eh, ovat olleet ihailun kohteena he vaativat demokratiaa, äh, vaativat sitä rauhanomaisesti ja päättäväisesti. Algeria on sitoutunut kunnioittamaan perusihmisoikeuksia. Sehän on allekirjoittanut kansainvälisiä sopimuksia tästä, mukaan luettuna yleismaailmallisen ihmisoikeussopimuksen ja poliittisten ja kansalaisoikeuksien sopimuksen. Ilmaisuvapauden kunnioittaminen, mielenosoittamisen vapaus on kirjattu Algerian lakeen. Kuitenkin monia on pidätetty sen takia, että he ovat ilmaisseet oman näkemyksensä vaihtoehdosta kansallisen yksimielisyyden ohella. Ja monet ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa esimerkiksi kansalaisjärjestykset. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehottaa Algerian viranomaisia vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet, joita Algerian pitää kunnioittaa, täytyy taata. Ennen kaikkea ilmaisun vapaus ja mielenosoitusvapaus. Eurooppa on Algeria, Algerian ystävä ja kaikkien algerialaisten ystävä. Meidän pitää muistuttaa kumppanuuden periaatteista, jotka on hyväksytty maaliskuussa 2017. Molemmat osapuolet sitoutuivat kunnioittamaan demokratian perusperiaatteita, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Renew-ryhmästä minuutti. Benjamin. Kiitoksia puhemies. Demokraattiset protestit Algeriassa ovat, näyttävät saavuttaneet tavoitteensa kun presidentti Bouteflika ei asettautunut viidettä kertaa ehdokkaaksi huhtikuussa. Kuitenkin eri protestiliikkeiden johtajat ovat joutuneet pidätetyksi viime kuukausina. Tämä näyttää yhä enemmän sotilashallitukselta siellä. Olisi tragedia, jos Algaria menettää tämän tilaisuuden muuttaa kurssiaan ja yhtyä Marokkoon ja Tunisian naapurimaihin. Se tulisi maaksi, joka olisi avoimempi ulkomaailman suhteen vetoan kaikkien vankien vapauttamisen puolesta ja haluan, olen myös niin, huolissani uskonnonvapaudesta niin kuin kollegani pitäisi palauttaa uskonnonvapaus. Sitten kun vaalit ovat tulossa, niiden pitää olla oikeudenmukaiset vapaat vaalit. Ja sitten haluaisin, että Algeria avaa rajansa Marokon ja Tunisian kanssa ja muodostaa Magreb, Magrebin unionin teho, ja siitä tulisi tehokas kumppani EUlla, jotta maa voi edistyä taloudellisesti, joka tuo sitten rauhaa ja hyvinvointia Magrebin alueelle. Kiitoksia vihreistä. Edustaja Jembu, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Vihreät ei halunnut tukea äh, sitä, että päätöslauselma otetaan esityslistalle seuraavista syistä. Juuri ennen joulukuun vaaleja äh, käsittelemme tätä. Vaarana ovat kansalaisoikeuksien rikkomukset ja myös opposition uskottavuus ja niiden alkeeralaisten uskottavuus, jotka osoittavat mieltään on vaarallista käyttää tällaista retoriikkaa. Se voidaan tulkita sisäisiin asioihin puuttumisena. Nyt tarvittaisiin muutakin kuin päätöslauselma. Täytyy välittää vahva viesti, tukiviesti algerialaisille. Näistä varauksista huolimatta me äänestämme päätöslauselman puolesta. Meidän tukemme Algerian kansalle ei kuitenkaan pääty tähän, vaan me olemme toimineet jo pitkään. Me olemme algerialaisten rinnalla, kun se vaatii vapautta ja oikeuksiaan. Algerian kanssa toimii esimerkillisesti. Se osoittaa mieltään muutoksen puolesta rauhanomaisesti ja toivomme, että Algerian kansa itse voi yksin päättää tulevaisuudestaan. Me sanomme algerialaisten kielellä. Que vive l'Algérie. Merci. Eläköön Algeria. Kiitos. Ja sitten... Ah, täällä on sininen, sinisiä kortteja pyydetty. Muistuttaisin teitä, että nämä ovat nyt ryhmien nimissä puhujia. Ja tällä kierroksella ei voi esittää sinisen kortin kysymyksiä, joten ette voi silloin esittää sähköisesti tällaista pyyntöä. Kun tämä kierros on päättynyt, niin sen jälkeen voitte esittää sinisen kortin kysymyksiä. Seuraavaksi ID-ryhmän nimissä edustaja Kolah, yksi minuutti. Monsieur President. Puhemies. Se, mitä Algeriassa tapahtuu, ei voi jättää ketään välinpitämättömäksi kahdesta syystä. Ensimmäinen liittyy periaatteeseen, toinen tosiasioihin todellisuuteen. Per, periaatteena on se, että kaikkialla, missä oikeuksia poljetaan. Meidän pitää toimia ja puolustaa kyseisiä periaatteita. Realiteetti kuitenkin on, realiteettia on kyynelet, veri, epätoivo. Ja myös se, että Ranskan ja Algerian välillä on historiallinen, taloudellinen, poliittinen, tunteellinen suhde, jos ihmiset kärsivät ja voivat olonsa huonoksi siellä, he lähtevät Algeriasta ja tulevat sitten vaikeisiin olosuhteisiin Ranskassa, joka ei enää pysty, ei ole kyse sitä, etteikö haluaisi, mutta ei enää voi ottaa vastaan uskon, että meidän pitää hyväksyä tämä päätöslauselma ihmisvapausten nimissä, periaatteiden takia ja ehkä myös sen takia, että selviytyisimme itsekin. Sitten ECR, edustaja Räyssen. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Ne viestit, joita me saamme Algeriasta, aiheuttavat meille suurta surua ja murhetta. Enkä puhu vain siitä tavasta, miten siellä kohdellaan mielenosoittajia, vaan erityisesti puhun äh, äh, uskon vapauden äh, rikkomisesta. Poliisit sulkevat kirkkoja ja kirkon kävijät väkivalloin heitetään ulos Jumalan talosta tässä päätöslauselmassa kohdassa neljä me haluamme antaa parlamenttina vahvan signaalin Algerian viranomaisille siitä, että se mitä siellä tapahtuu ei ole hyväksyttävää. Se kumppanuus, jota meillä on Algerian kanssa Euronetin kautta, tulkaa, käyttäkäämme sitä niin, että voimme ottaa uskonnonvapauden kunnioittamisen esiin. Toivon, että korkea edustaja yhteyksissään Algerian kanssa toisi esiin meidän murheemme ja huolemme äh, uskonnonvapaudesta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Soidrova. Yksi minuutti. Uh, Hyvät kollegat, eilen vietimme kansainvälistä teemapäivää, joka on omistettu niille kristityille, joita uskonnon takia vainotaan. Algeria on 27 sijalla 50 maasta, jossa eniten vainotaan kristittyjä. Algerian sisäministeriö sulki 15 protestanttikirkkoa ja julisti ne laittomiksi. Pappeja ja seurakuntalaisia on häädetty poliisivoimien toimesta esimerkiksi Jumalan palveluksesta. Me vaadimme, että kaikki kirkot avataan uudelleen ja vaadimme sisäministeriötä hyväksymään äh, kristityt järjestöt. Rohkaisen myös EUta painostamaan Algerian viranomaisia, jotta ne takaavat uskonnonvapauden toteutumisen. Sehän on kirjattu myös Algerian perustuslakiin. Kiitos tuesta yli poliittisten puolueiden rajojen. Olen hyvin tyytyväinen tästä. Kiitos edustaja Riis, yksi minuutti. Puhemies, korkea edustaja Algerian hallitus polkee vapauksia ja näin jo helmikuusta lähtien, silloin kun Hirak kansanliike protestiliike alkoi. Se on rauhanomainen liike. Se on syntynyt Algeen kadulla. Nyt se on levinnyt kaikilla maassa. Nyt odotetaan äh, 12. joulukuuta pitää presidentin vaalit. Ja äh, Tämä on uhkava tilanne. Hallitus rikkoo journalistien, AY-liikkeen, opiskelun työntekijöiden oikeuksia, jotka ovat olleet kymmenen kuukautta jo kuukautta kadulla. Ja monet heitä on tuomittu puolenkin vuoden vankeuteen, koska ovat osoittaneet mieltään. Koska jos heiluttaa Beberilipua aseen kadulla tällä hetkellä, tämä johtaa vankilarangaistukseen. Meidän tekstimme tuomitsee aivan oikein nämä ylilyönnit hallituksen toiminnassa. Ja tämä osoittaa, että me haluamme, että Algerian kansa voi toimia riippumatta itsenäisesti. Nuorisot kärsii tilanteesta ja niin kuin siellä myös sanotaan, talvineuria, me vaadimme vapautta Algerian kansalle. kansalle. Το λόγο έχει ο κύριος Ντρεός. Kiitos. Ja seuraavaksi Dreosto yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Korkea edustaja. Kun ajatellaan päätöslauselmaa ja haluttiin poistaa tämä uskonnonvapaus otsikosta, ikään kuin se olisi jokin tabu, Mistä syystä emme voi avoimesti puhua uskonnollisesta vainosta ennen kaikkea kristittyjä kohtaan? Muistutan, että Algeria on 22. maa, jossa on kaikista vaikeinta olla kristitty. Vain lokakuussa Algerian hallitus sulki kolme kirkkoa yhden maan suuremmista ja uskovat luonnollisesti protestoivat. Sitten kristittyjä myös vaaditaan mm, käännynnäisiksi islamiin. Uskonnonvapaus on kuitenkin perusoikeus. Tietyissä ympäristöissä syntyy myös uskonnon vastaisuutta, ennen kaikkea kristittyjä vastaan. Siteraan Paavia, kun todettiin, että jos puhutaan maallistumisesta tai uskonnottomuudesta, niin se ei voi tarkoittaa tätä. Hyvät kollegat, on äärimmäisen tärkeää, että me unohda uskonnon vapauden merkitystä. Täytyy käyttää myös poliittisesti korrektia kieltä, mutta siinä ei pidä mennä liiallisuuksiin. Kiitos. Sitten Buxade Vilalva. Señor presidente, queridos colegas. Puhemies, kollegat me kaikki olemme huolissamme Algerian uutisista. Johtaja, poliisijohtaja vainotaan, äh, pidätetään sattumanvaraisesti journalista, mutta aivan erityisesti meitä huolestuttavat äh, hyökkäykset uskonnonvapausta vastaan, kristittyjä vähemmistöjä vastaan. Kuitenkin meidän pitää olla varovaisia tässä asiassa ei saa olla tällaista äh, hyvän tasoista puhetta, niin kuin täällä yleensä kuulee, kuullaan tarvita, ettei synny sitten vaikutuksia, kuten Syyriassa tai Libyassa aikana. Se oli paljon pahempi lopputulos kuin alun perin luulimme. Me, jotka olemme täällä parlamentissa, me emme varmaan meitä ole pyydetty ratkaisemaan Algerian ongelmia, vaan meidän pitäisi ratkaista omien jäsenvaltioiden ongelmia. Siksi minua huolestuttaa aivan erityisesti, että Algeria on yksi maista, joka tekee kaikkein vähiten yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa äh, maahanmuuttokysymyksissä, kun laittomia muuttajia tulee tänne, erityisesti Espanjaan. Sinne tulee valtavasti Almeriassa, Murstiassa, Baleareilla maahanmuuttajia. EUn pitää pystyä vaatimaan kolmansilta mailta, että noudattavat meidän lainsäädäntöä ja palautuslainsäädäntöä. Tämä on yksi olennainen tekijä muuttoliikepolitiikassa. Kiitos ja yksi minuutti edustaja Riviera. Kiitos puhemies. 130 vuoden ajan Algeria oli maa, jossa vallitsi uskonnonvapaus. 130 vuoden ajan juutalaiset, muslimit ja kristityt saattoivat omaa uskontoaan harjoittaa aivan rauhassa ilman mitään ääriajattelua islamin suhteen. Algerian valtaa pitävät turvasivat uskonnon vapauden siihen saakka, kunnes se on lähestulkoon kadonnut maasta. Tällä hetkellä, jos on mm, raamattu laukussa, niin siitä voi joutua vankilaan. Hallitukset ovat antaneet tilanteen heikentyä. Tämä näkyy esimerkiksi kristityillä ja juutalaisilla hautausmailla. Siellä pelätään pluralismia. Algeria on totalitarismin vallassa, jihadismi niin ikään on siellä vallalla. Meidän on tuomittava vastuulliset, jotka ovat antaneet tilanteen mennä tähän. Kiitos. Kiitos. Nämä olivat kaikki puhujat. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Seitsemän pyyntöä. Meillä on hyvin aikaa, joten annan kaikille puheenvuoron. Edustaja Polchak, yksi minuutti. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych chtěl samozřejmě... Kiitos, puhemies. Haluan luonnollisesti tuomita väkivallan, jota olemme nähneet Algeriassa kuluneina parina kuukautena. Me näemme valtavia protesteja, jossa ihmiset taistelevat tilanne maan tilannetta vastaan. Ja äh, me emme ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota Algeriaan viime aikoina ja meidän tulisi hyvin selkeästi huomauttaa näistä ihmisoikeuksien rikkomisesta. Siellä on väkivaltaa, siellä on kidutusta, siellä on väkivaltaa vähemmistöjä vastaan, varsinkin kristittyjä vähemmistöjä vastaan. Tietääkseni me tuemme Algeriaa, olemme tukeneet vuosikymmenet kehitysavun kautta ja maksaneet sinne valtavan paljon ja silloin maan hallituksen täytyisi täyttää tietyt säännöt ja siksi vetoaisinkin korkeaan edustajaan. Kiitän häntä myös äh, hänen tuestaan, mutta haluaisin, että kehitysapu olisi ehdollista niin, että hallitukset äh, hoitavat myös velvollisuutensa. Puhemies, varapuheenjohtaja Mogherini, meillä on varmaankin syytä keskustella Algeriasta ulkopoliittisessa mielessä. Mitä diplomatia me voi tehdä, että voidaan edistää demokratiaa, oikeuksia siellä, missä on sortoa ja näin pitkään, ja se on ollut niin kova. Pitää muistaa, että joskus Algerissa soveltiin eurooppalaista lainsäädäntöä vuoteen 1972 hallitukset ovat tällaisia sortavia luonteeltaan, sotilasluonteisia ja viime aikoina sitten on pidätetty sattumanvaraisesti ihmisiä ja massiivisesti myös pidätetty opposition jäseniä toisin ajattelijoita. Sitten presidentti Bouteflika 30 vuoden ajan lopulta luopui uudelleen valinnasta ja luopui presidentin tehtävästä ja sitten päätettiin pitää vaalit eh, joulukuussa ja sitten 8. joulukuuta ne todellakin pidetään. On yritetty systemaattisesti tuhota oppositio, toisin ajattelu, EUn on oikeus käyttää diplomatisia keinoja, jotta voidaan palauttaa normaalit olot ja perusoikeudet, jotta demokratia, vapaudet todellakin lopulta ovat mahdollisia Algeriassa. Kiitoksia. Kiitos. Morales monsieur Kiitos puhemies. Minun ryhmäni ei allekirjoittanut tätä päätöslauselmaa, mutta minä tuen sekä sen henkeä että kirjainta. Me emme ole odottaneet tätä päivää, jotta ryhtyisimme tukemaan äh, demokraattista oppositiota. Siellä puolustetaan perusoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaista, oikeudenmukaisuutta. Nyt kun puhumme, niin totta kai vainoa tapahtuu. Journalisteja kiusataan, mielenosoittajia vangitaan ja oppositiota vainotaan. Emme voi olla hiljaa. Aivan niin kuin muutkin kollegat, olen pahoillani siitä, että tämä päätöslauselma nyt annetaan eikä helmikuussa, jolloin käynnistyi laaja kansalaisliike ja silloin olisi tarvittu todella meidän tukeamme. Toki kyse on vaaliprosessista siinäkin vastustetaan vallanpitäjiä. Ja tätä voidaan sitten välineellistää ja puhua sisäisen tilanteeseen puuttumisena äh, ikään kuin ulkoapäin. Mutta todellisuus on se, että poliittinen tilanne on tällainen. Me emme puutu sisäiseen tilanteeseen, vaan osoitamme tukea, väistämätöntä tukea Algerian kansalle, erityisesti nuorille jotka haluavat vapautta ja arvokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja ajattelemme nuoria nimenomaan, kun tästä tekstistä puhumme. Kiitos. Sitten edustaja Pospisil yksi minuutti. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jako moji kolegové... Kiitos eh, puhemies. Aivan kuten kollegani, minä tuen tätä päätöslauselmaehdotusta. On selvää, että meidän tulee seistä Alberian kansan puolella kansan, joka ilmaisee halunsa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Meidän tulee tehdä kaikkemme. Ja tämä on suuri työ seuraavalle ulkosuhdehallinnon korkealle edustajalle. Tehkäämme kaikkemme, jotta voisimme tukea vapaita ja oikeudenmukaisia presidentinvaaleja Algeriassa. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota äh, uskonnollisen äh, vihan nousuun Algerian eliitin joukossa. Tämä on suuri ongelma. Meidän täytyy vastustaa tai meidän täytyy tukea kaikkia etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, ei vain kristittyjä. Ikävä kyllä suuntaus Algeriassa on negatiivinen ja se on siirtymässä pois Euroopan arvoista. Seuraavaksi Julie Ward. All of them must step down, cry tens of mm, Kymmenet tuhannet algerilaiset protestoivat ja vaativat eroa Buteflikan ajan poliitikolta ennen kuin vaalit pidetään. Kaksi kertaa viikossa on protestoitu sen jälkeen, kun Buteflika erosi ja tämä on vain lisääntynyt viime viikkoina. Tällä välin viranomaiset vain pidättävät yhä enemmän rauhanomaisia mielenosoittajia, pidetään nopeita oikeudenkäyntejä ja vangitaan ihmisiä. Me vetoamme asia, asianmukaisten oikeudenkäyntien puolesta ja pahoittelemme, että on toimittu rauhanomaisia protestoja vastaan. Armeija, joka on politiikan vahvoilla, se ei ole toiminut avoimesti ennen vaaleja toimittajat ilman rajoja osoittavat, että journalistit siellä ovat paineen alla, kun he uutisoivat äh, vaaleista. Neljä journalistia eh, pidätettiin ja yhtä syytettiin äh, sensuurin käytöstä. Toiset eh, väliaikaisesti erotettiin virastan, kun he osoittivat solidarisuutta. Me vetoamme viranomaisen, että noudatettaisiin ilmaisuvapautta ja demokraattisia oikeuksia. Sitten edustaja Keli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Algeria on naapurimme ja me tarvitsemme hyviä suhteita naapurin kanssa. Samaan aikaan meidän on oltava huolissamme siitä, mitä hiljan on tapahtunut maassa, ennen kaikkea kirkkoja ajatellen – Tämä on hyvin tärkeää minulle ja myös äh, ryhmälläni, koska mehän olemme äh, kristillisdemokraatteja. Meidän täytyy puolustaa kristittyjä ja äh, kirkkoja kaikkialla maailmassa. Ei ole mitään järkeä siinä, että Algeriassa suljetaan kirkkoja tällä hetkellä. Me puhumme epäoikeudenmukaisuudesta. Meidän on painostettava viranomaisia, että tällainen loppuu. Kirkothan vain pyrkivät levittämään äh, rakkauden sanomaa ja tasa-arvon sanomaa maassa. Ei ole järkevää, että ihmiset eivät voi nauttia esimerkiksi tiedotusvälineen vapaudesta. Pitäisi painostaa myös siihen suuntaan, että vaalit olisivat vapaat. Kiitos. Ja Sitten seuraava puhe yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me suojelemme kaikkien ihmisten, oli se sitten kristitty eli muslimi, mutta suojelemme heidän oikeuttaan harjoittaa omaa uskontoansa. Luonnollisesti meidän täytyy tuomita kaikki se, mitä Algeriassa nyt on tapahtunut. Kyproslaisena tiedän, mitä se merkitsee, että ei ole oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan. Kyproksen pohjoisosassa kirkoista on tehty navettoja. Minusta vetoan komission, meidän täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin, jos tilanne Algerissa jatkuu tällaisena. Kiitos. Nyt sitten annan puheenvuoron edust- korkea edustajalle Mogherini. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Alger ei ole pelkästään naapurimaa, mutta ennen kaikkea se on kumppani kumppani, poliittinen kumppani, taloudellinen kumppani, ystävä, maa. Monille Euroopan kansalaisille Algeria on myös perhettä, tai on perhesuhteita. Joten tässä puhutaan maasta, joka on hyvin lähellä Eurooppaa, ja se on ystävämaa, samoin sen kansa. Me varmasti me kaikki täällä Euroopassa tunnemme tämän ystävyyden ja tunnemme läheisyyttä. Me kunnioitamme Algerian riippumattomuutta itse, itsemääräämisoikeutta. On hyvin tärkeää, että tämä toistetaan mahdollisimman selvällä kielellä. Algerialaisten tehtävä pelkästään on päättää tämä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta maassaan. Ja juuri tästä syystä algerialaisten täytyy voida vapaasti ilmaista itseään ja perustuslain pitää perustuslailliset takuut on olemassa ja Algeria on allekirjoittanut tällaisia yleissopimuksia. Se on sitoutunut tiettyihin periaatteisiin, joihin täällä on viitattu ennen kaikkea maan oma perustuslaki, mutta on myös kansainvälisiä sopimuksia ja assosiaatiosopimus EUn kanssa. Nämä periaatteet kattavat kaikki perusoikeudet mukaan lukien äh, poliittiset vapaudet, ilmaisuvapaus, oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen, lehdistön vapaus, sananvapaus, yleismaailman sopimus, sehän on meidän assosiaatiosopimuksemme kulmakivi. Kaikki eri toimijat tällä hetkellä Algeriassa, heidän pitää voida nauttia näistä oikeuksista. Tämä on viesti, joka ei lähde liikkeelle vain tästä keskustelusta tänään, mutta tämä on juuri se viesti, jota olemme säännöllisesti järjestelmällisesti välittäneet algerialaisille kumppaneillemme kaikilla tasoilla jatkuvasti kuukausien ajan. Ja uskon, että tämä tulee jatkossakin olevaan viesti seuraavasta uudesta komissiosta ja uusi korkea edustaja tulee puhumaan samantyyppisesti algerilaisten kanssa. Algeria voi saada aikaan konsensuksen maansa, maan tulevaisuudesta ja voi vastata legitiimien odotuksiin kansallisten parissa. Tämä tapahtuu vain rauhanomaisesti ja demokraattisesti noudattaen kaikkia näitä periaatteita, joihin maa on sitoutunut. Uskon, että EU tulee jatkossakaan olemaan yhteydessä kaikkien Algerian to- meidän kanssa ystävinä, kumppaneina, naapureina ja olen varma, että Euroopan parlamentti tulee tukemaan uutta komissiota sen asiassa tekemässä työssä. Kiitoksia. Korkea olemme saaneet viisi päätöslauselmaehdotusta. Tästä äänestetään tänään hiukan myöhemmin. Seuraava keskustelu koskee Kuubaa, erityisesti Jose Daniel Ferrerin tapausta. Haluan jälleen muistuttaa teitä siitä, että voit pyytää puheenvuoroa keskustelun lopussa ja voitte pyytää sinistä korttia tavanomaisesti tai sähköisesti ohjeet löytyvät täältä ulkoovelta. Ensin edustaja Lopes Hill. Me han hecho de todo. Mil torturas. On tehty kaikkea väkivaltaa, kidutusta. Minut on sidottu käsistä ja jaloista. On pantu maahan kahdeksi viikoksi siis sellissä, joka on täynnä hyttysiä ja jo kylmä öisin. Olen saanut sitä keuhkokuumen. Minun elämäni oli todella vakavassa vaarassa. Jos ei liiku, kuolee. Tällaiset sanat ki- kirjoitti Jose Daniel Ferrer, joka häntä voidaan kuunnella myös Euroopan parlamentissa tänään on pyydetty turvapaikkaa tälle miehelle, joka on yli kymmenen vuotta kärsinyt johtuen aktivististaan, aktivististaan maassa. Ferrerin tapaus on esimerkki, mutta tää, samanlaisia on muita, satoja muita mielipidevankeja, vankeja, ja hyvin löytyy tietoa heistä eri järjestöjen toimesta. Väkivalta, poliisiväkivalta, kidutus, poliittinen vaino, sattumanvaraiset pidätykset, aktivistien vangitseminen, journalistit, ihmisoikeuspuolustajat kärsivät saman. Nämä ovat kaikki rikoksia Kuubassa. Ja viranomaiset toimivat rikostatalla. Meidän pitää vaatia, että välittömästi Daniel Ferrer ja monet muut vapautet, jotka ovat kärsineet ihmisoikeusrikkomuksista, tarvitaan poliittista, kuitenkin EUlla ja Kuuballa on yhteistyösopimus sopimus tietenkään ei ole vaikuttanut myönteisellä tavalla kansanparissa Kuubassa. Sitten lisäksi päätösosman lisäksi pyydämme uudestaan korkealta edustajalta, että se ottaa huomioon parlamentin kannan, kun se käy vuoropuhelua Kuuban viranomaisten kanssa ja vaatii, että parlamentti voi päästä vierailulle Kuubaan. Kiitos. Edustaja Terch, yksi minuutti. Hyvää huomenta, kiitoksia puhemies. Tänään äänestämme päätöslauselmasta koskien Kuubaa, Jose Daniel Ferreron tapauksesta. Hän on poliittinen vanki, niitä, heitä on paljon Kuubassa yhdessä kaikkein julmimmista diktatuureista tänä päivänä, ja kuitenkin se on diktatuuri, jonka kohdalla EU ja komissio tai käsittelevät sitä ihan liian silkihansikkain. Tämä yhteistyö, poliittinen sopimus, joka allekirjoitettiin niitä ääniä vastaan, jotka vaativat muistamaan sen, että myönnytykset diktatuurille, joka ei itse tee myönnytyksiä ja joka aina väittää, että he jatkavat samoin kuin ovat tehneet ja pysyvät ainoana puolueena ja jatkavat kommunistista diktatuuria ja kukaan ei voi odottaa mitään muutoksia sen suhteen. Tämä on todellista yhteistyötä, jolla vahvistetaan diktatuurin asemaa. Tämä diktatuuri joka on levinnyt, leviämässä koko mantereelle. Tämä näkyy nyt Venezuelassa. Se on ollut todella hirviömäinen diktatuuri myös. Kaikkein rikkain Latinalaisen Amerikan maa kärsii nyt epätoivosta nälästä ja terrorista. Diktatuuri, joka aiheuttaa epävakautta Venezuelassa, olemassa olevissa demokratioissa alueella muutenkin. Toivon, että Euroopan parlamentti toimii arvokkaasti ja äänestää tämän päätöslauselman puolesta, jotta voidaan vapauttaa vangit ja koko Kuuba. Sanchez, ja Sanchez, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. SD-ryhmä on ollut neuvotteluihin ja haluan toistaa, että olemme huolissamme herra Ferrerin tap- tapauksesta vaadimme, tämän vapautan vapautetaan välittömästi, koska on ollut mielivaltainen pidätys ja hänen olosuhteensa vankilassa ovat mahdottomia hyväksyä. Mutta tämä on valitettava ihmisoikeustapaus, ja, mutta voimme myös kysyä, mikä tämä, mitä tämä teksti, miten tämä te, muualla käsittelee eu kuuba suhteita. 20 vuotta painostus Kuubaa kohtaan on ollut suuri ja meidän pitää tuomita myös Euroopan yritykset, jotka ovat toimineet yhteistyössä. Me voisimme vaikuttaa enemmän ja saada me suhtaudumme Kuubaan kriittisesti ja tämä on hyvä malli toimia tällaisissa tapauksissa. Kiitos sitä edustaja Pineda. Kiitoksia puhemies. Oikeisto, äärioikeisto vielä kannattavat hyväksyä sitä, että tila, e, tämän takia ei epäillä esitellään kaikenlaisia fantasioita, mitä tänäänkin olemme kuulleet. Tämä on teksti, joka välineellistää oikeusprosessit ja tässä on kyse rikollisesta, joka on pidätetty ja hän on tehnyt rikoksia ja pahoinpidellyt vaimoana, joka oli raskana Kuubassa. Oppositio toimii aivan normaalilla tavalla. Naapurimaissa kyllä tapahtuu pidätykset, kuten Kolumbiassa, Ecuadorissa, Chilessä ja Boliviassa, jos tapahtui vallankauppaus ter- poliisi ei Kuubassa toimi samalla tavalla niin kuin esimerkiksi näissä mainituissa eh, demokratioissa. Kuuban toiminta mukamas muissa latinalaisissa maissa ei ole totta. Kuuman, Kuuban eh, lääkärit pelkästään toimivat myös muissa maissa, ei niin kuin USA, miten se toimii muualla maailmassa. Kuva on olemassa, sitä pitää nyt hyväksyä. EU pitää tukea näitä suhteita. Puhuja keskeytetään. Seuraavaksi edustaja Sharantsova, yksi minuutti. Jose Daniel Ferrer fue deten... Kiitoksia. Jose Ferrer pidätettiin sattumanvaraisesti ja hänet pitää vapauttaa heti. Tämä keskustelu koskee erityisesti nyt häntä, mutta hän on vain yksi monista esimerkkeistä, joiden kohdalla rikotaan vakavasti ihmisoikeuksia vastaan. Tätä kaikkea tapahtuu jatkuvasti Kuubassa. Ferrer on yksi 127 poliittisesta vangista, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa yhden maan vangit, joka on allekirjoittanut sopimuksen EU kanssa ja siinä on keskeisenä elementtinä se, että noudatetaan ihmisoikeuksia ja puolustetaan demokratiaa. 2017 Euroopan parlamentti suostui sopimukseen Kuuban kanssa sillä ehdolla, että tätä kautta parannetaan ihmisoikeuksia ja kaikkien kuubalaisten elinoloja. Kaksi vuotta tämän jälkeen tämä ehto ei ole täyttynyt. Nyt on aika sille, että EU ottaa kantaa avoimesti. Kuuba ei täytä sopimuksen ehtoja, näin ollen ei ole muuta tehtävissä kuin ryhtyä toimiin viivästymättä sopimuksen antamissa puitteissa. Kiitos. Ja sitten ryhmien puhujat EPP-ryhmän nimissä. Yksi minuutti Stehovski, olkaa hyvä. niin, pane předsedající, vážená... Puhemies, ja hyvä korkea edustaja. Jose Daniel Ferrerin tapaus osoittaa hyvin selkeästi, että kommunistinen Kuuba ei koskaan kykene hoitamaan menneisyytensä taakkaa. Se on mahdoton avautuma, se, on, se, se ei kykene käymään vuoropuhelua kriitikkojensa kanssa. Se äh, kiduttaa ja pidättää niitä, jotka taistelevat demokratian ja vapauden puolesta. Minä tapasin Jose Santiago de Cuvassa ja hän ei todellakaan ole mikään terroristi, niin kuin jotkut mieliset voimat ovat yrittäneet selittää. Hän on yksinkertaisesti mies, joka haluaa elää demokraattisessa maassa. Hän rakastaa kotimaataan hän kuolisi maansa puolesta. Hän syntyi siellä ja hän haluaisi kuolla siellä. Hän on mies, joka kunnioittaa kaikkia sääntöjä, joita me täällä unionissa myös kunnioitamme. Siksi vetoaisinkin teihin, hyvä korkea edustaja, että käyttäkää kontaktejanne Kuuban hallintoon ja vaatikaa hänen välitöntä vapauttamistaan. Areena Edustaja Areena, yksi minuutti. Jose Daniel Ferrer on tällä hetkellä heikossa terveystilanteessa ja pidätyksen jälkeen hän ei ole saanut terveydenhuoltoa. Hän on kärsinyt myös viranomaisten kaltoinkohtelusta hänen poliittisen työnsä takia. Hän tekee sitä rauhanomaisesti. Hän ei ole ainoa tässä tilanteessa. 120 ihmisoikeusaktivistia, toisin ajattelee journalistia on vangittuna tällä hetkellä Kuubassa. Lokakuussa Armando Sosa Fortuni pisimpään vankina ollut mielipiteen vanki kuoli 43 vuoden vankeuden jälkeen. Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti Jose Daniel Ferrer ja kaikki muut poliittiset vangit, äh, heille kuuluisi oikeus tietää vangitsemisensa syy sekä oikeudenmukainen oikeuskäsittely. Veton äh, viranomaisiin Kuubassa, jotta nämä hyökkäykset lopetetaan silloin, kun ihmiset vaativat ilmaisuvapautta. Ferrerin tapauksessa on välttämätöntä, että viranomaiset takaavat yhdistymisvapauden ja mielipiteenvapauden. Me vaadimme Kuubaa kunnioittamaan näitä sitoumuksia, jotka on myös määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, joita Kuuba on allekirjoittanut korkea edustaja viittasi myös poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön sopimukseen. Se vaatii ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ja την ομάδα Renew Europe. Renew Europe, eh, edustaja Nart, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin osoittaa kunnioitusta kohtaan Rova 2000. 16 teimme sopimuksen Kuuban kanssa. Olennainen elementti siinä on, että tehdään ehto ihmisoikeuksien toteutumista ja demokratisesta periaatteesta. 2017 päätöslausunnossa Euroopan parlamentti halusi vaatia keskeytyslausekkeen käyttöä. Nyt on yli sata poliittista vankia ja valtavasti mielipite, mielipidevankeja. Herra Ferrer on vain yksi esimerkki. Tämä osoittaa, että mikään ei ole muuttunut Kuubassa. Se on edelleen tota-, totalitaarinen Castron aikainen hallitus. Haluan muistuttaa siitä, että Kuuban talous ei ole pelkästään matkailua, vaan siihen liittyy myös Raul Castron tiukka kuuri. Kaikki on perheessä edelleenkin. EU ei enää voi sulkea silmiään todellisuuteen. Meidän pitää toimia johdonmukaisella tavalla, pitää poistaa ne artiklat, joita me haluamme. sitten täyttää, jos kerran ne meitä täytä. Meidän tässä vahvana kimmokkeena jatkuvasti meidän suhteessamme on ollut rahaa για την ομάδα ταυτότητας και δημοκρατίας. ID-ryhmä, edustaja Reil. Herr Präsident, liebe Kollegen. Puhemies, hyvät kollegat. Kuuman, Kuuban demokratia, eli johtaja Jose Daniel Ferreira Äh, on, on laittomasti pidätetty ja todennäköisesti häntä kidutetaan. Mitä tekee EU? Me vain katsomme. Minusta se on tekopyhää. Vastaavissa tilanteissa Kambodžassa, Nicaraguassa, Iranissa silloin EU on ollut huomattavasti aktiivisempi Tässä me vain katselemme. Nähtävästi äh, ihmisoikeudet äh, sosialistisissa diktatuureissa eivät ole niin tärkeitä. Siitähän on kysymys rahasta ja Espanjan taloudesta joka on kolmanneksi suurin kauppakumppani Kuuban kanssa. Ja matkailu, hotelliketjut, valtavia rahoja tulee. Ja ne ovat hotelliketjuja, jotka ovat kiinni kuubalaisille. Kuubalaiset eivät pääse niihin. Eli matkailuteollisuus tukee myös vallankumouksellista ministeriötä. Meillä pitää olla samanlaiset säännöt joka puolella maailmaa, myös sosialistisissa diktatuureissa.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 Äh, herra Nikolausta, jota on vakavasti äh, pahoinpidelty. Ja häntä syytetään, mutta amerikkalaiset ovat esittäneet myös kaiken näköisiä valheita Kuubasta ja kuubalaisista. Tässähän on kysymys USA ja Euroopan eduista, eikä Kuuban kansalaisten eduista. Tässä on kysymys selektiivisestä aktivistien suojelusta, tällaisesta alakartte tekopyhästä pyhistä ihmisoikeuksista. Tässä on kysymys instrumentista, jolla halutaan puolustaa ja suojella länsimaisia monopoleja. Kiitos. Nyt sitten sitten keskustelu ilman puhujalista Niitä on neljä. Me annan kaikille neljälle kollegalle puheenvuoron. Aloitamme kollega Poltsakista yksi minuutti. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl samozřejmě odsoudit... Eh, Puhemies. Jose Daniel Ferrerin pidättäminen on seikka, josta puhumme. Haluan vedota hänen vapauttamisensa puolesta. Hänet on vedätetty hyvin äh, heikoin perusteluin. Me emme voi kääntää katsettamme toisaalle sen suhteen, mitä Kuubassa tapahtuu. Kuubassa ihmisoikeuksia rikotaan räikällä tapa- tavalla. Me emme puhu pelkästään äh, Ferrerin tapauksesta, vaan äh, yli 120 poliittista vankia edelleenkin Kuuban vankiloissa viruja. Meidän täytyy hyvin selkeästi antaa ymmärtää Kuuban paikallisille viranomaisille, että sen on käsiteltävä suhdettaan menneeseen. Tsekin tasavallassa me olemme aina tukeneet Kuuban oppositiojohtajia. Vetoan korkean edustajan, jotta hän käyttäisi omia mahdollisuuksiaan, jotta Kuuban vangit vapautettaisiin. Ja sitten kollega Wallis. President. Puhemies, Kuuba on esimerkki siitä, mikä on mahdollista vaikkakin se olisi epätodennäköistä. Vuosikymmeniä on hallitusta yritetty syöstä vallassa, salamurhata johtajaa ja toteuttaa sanktioita. CIAn juonen uhrina 60-luvulla Yhdysvallat epäonnistui juonessaan. Toimintaohjelma on kuitenkin johtanut siihen, että siellä on päästy eroon nälästä. Edelleenkin yritetään hallitusta syöstä vallasta. Ferrer vaka- vangittiin Kuuban kansalaisena ja siellä on pitkä historiikki väkivallasta. Hänet, häntä pidettiin oikeisto kapinallisena mutta perimmältään kyse on siitä, että halutaan lisää taloudellisia sanktioita ja halutaan estää suhteiden normalisoituminen Yhdysvaltain kanssa. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi kollega Pereira. Obrigada, presidente. Esta resolução constitui um- Kiitos, eh, puhemies. Tämä päätöslauselma on pitkä luettelo vääristelmiä ja vääriä faktoja. Ja tässä epäoikeudenmukaisesti sekaannutaan Kuuban sisäisiin asioihin, mikä on selkeä rikkomus kansainvälistä lainsäädäntöä ja YK peruskirjaa vastaan. Tällä Kuuba ja EU EU-välinen yhteistyöasia, yhteistyösopimus äh, on äh, jäähyllä. Tämä on yksi tekosyy nyt äh, jättää tämä sopimus solmimatta. Kuubassa on kuitenkin saavutettu paljon taloudellisesti ja sosiaalisesti – ja esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Sitten kollega Dalli, yksi minuutti. Thank you. Kiitos puhemies. Vastustan vahvasti tämän tekstin sisältöä ja pyrkimystä. Sen tarkoitus on eristää Kuuban hallitus ja sen kansa Yhdysvaltain hyväksi kun otamme huomioon sen vihamielisyyden, joka on vain lisääntynyt tätä maata vastaan ja sen kansaa ja sen sinnikkyyttä vastaan. Sisältö on järkyttävän vääristynyt. Daniel, Daniel Ferrer esitetään äh, väkivaltaisena gangsterina äh, ja häntä syytetään väkivaltaisista rikoksista kuulemma. Hänen oikeuksiaan äh, on kunnioitettu ne, jotka ovat kannattaneet Yhdysvaltain puuttumista tilanteeseen ja sitten Boliviassa ja Venezuelassa olisi jonkinlainen nukkehallitus. Täytyy muistaa koulutus ja verrata, verrailla sitä naapurimaihin, niin interventionismi on aivan mahdotonta. Haluan kiittää siitä työstä, jota Kuuban hallitus on tehnyt ja olen tyytyväinen, että Irlannin hallituksella on sydämelliset suhteet hallitukset ja tästä päätöslauselmasta huolimatta ne toivottavasti jatkuvat. Kiitos. Ja näin keskustelu on päättynyt ja annan puheenvuoron komission jäsen korkea edustaja Mogherinille. Olkaa hyvä. José Daniel Ferrer, the leader... José Daniel Ferrer, Kuuban isämaisen liikkeen johtaja pidätettiin ensimmäinen lokakuuta kodossaan, kodissaan Santiago de Kuubassa. Hän on ollut vangittuna sen jälkeen. Hänen luonaan on jossain määrin vierailtu perheenjäseniä, mutta hänen terveydentilansa on heikko. Olemme ottaneet tämän tapauksen esille, samoin muita vastaavia tapauksia Kuuban viranomaisten kanssa sekä Brysselissä että Havannassa hiljattain delegaatiojohtotasolla. Tätä käsittelemme ulkoasiainministerin kanssa Kuubassa 6. marraskuuta päivä tämän jälkeen hänen perheensä mukaan lukien hänen kolme lastaan pystyivät vierailemaan Herr Ferrerin luona Jälleen kerran haluamme sanoa selvästi, minkä olemme sanoneet monta kertaa aikaisemmin. Odotamme, että Kuuba noudattaa jokaisen kansalaisen perusvapauksia, ihmisarvoa mukaan lukien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näinä vuosina emme ole koskaan olleet ottamatta esille tapauksia, kuten tämä Ferrerin tapaus koordinoidulla tavalla olemme toimineet ja varsin eh, aktiivisesti, ennalta aktiivisesti. Ihmisoikeustoiminta on avointa, suoraa puheista. Me puutumme näihin kysymyksiin kaikilla tasoilla, mukaan lukien oma, oma toimintatasoni, joka kerta kun on tarvetta tällaisen toimintaan on, ja ikävä kyllä näin käy varsin usein. Me, me olemme päättäneet olla yhteistyössä Kuuban kanssa ei siksi, että olisimme samaa mieltä kaikesta, vaan juuri sen takia, että emme ole samaa mieltä. Sanon nyt aivan suoraan, että olen ylpeä siitä, että olemme avanneet uuden suhteen Kuuba Kuuba-suhteissamme tällä kaudella. Haluan korostaa tätä täydellä tuella kaikista jäsenvaltioista. Kukaan ei jäänyt pois riippumatta hallituksen poliittisesta suunnasta. Olen ylpeä siitä, että poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyösopimus on olemassa senkin takia, että ihmisoikeudet ovat olennainen osa siinä ja olen ylpeä kriittisestä asennoitumisestamme Kuuban hallintoon. Näin saamme mahdollisuuden vahvistaa yhteistyötä, mutta voimme myös ilmaista, ottaa kantaa erimielisyyksistä ja tehdä jotakin näille epäkohdille ensimmäinen virallinen vuoropuhelu uuden sopimuksen kohdalla oli, koski juuri ihmisoikeuksia, koska perusoikeudet, kansalaisyhteiskuntakysymykset ovat meille olennaisia, mutta ne ovat olennaisia tärkeitä meille myös sen takia, että näin voidaan tehdä vain, jos täysin noudatetaan ihmisoikeuksia ja saadaan aikaan myös kestävää taloudellista kasvua. Vain tällaisen kriittisen osallistumisen kautta, jota olemme harjoittaneet Kuuban kanssa, voimme auttaa maata, sen, kun se pyrkii uudistautumaan. Tämä on yksi tavoitteista tässä sopimuksessa. Tukea maata, kun se uudistaa poliittista ja taloudellista malliaan pyrkii rakentamaan vahvemman pohjan taloudelle ja autamme Kuubaa sellaiseksi maaksi, että kaikilla on samat oikeudet ja samat vapaudet. Kiitos. Kiitos. Niin, tämä esitystä kohta päättyy ja ennen kuin siirrymme Haiti-keskusteluun, niin haluaisin ilmoittaa, että EPP-ryhmän puheenjohtaja on tehnyt seuraavan päätöksen. Dan Stefan Motrianu, ympäristövaliokuntaan Christian Borsoin tilalle. Christian Bursoi astuu teollisuusvaliokuntaan Adina Jovana Valeanin tilalle ja nämä päätökset astuvat välittömästi voimaan. Sitten seuraava keskustelu, joka on Haiti. Ja haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että jos haluatte puheenvuoron puhua, keskusteluun ilman eh, puhujalistaa tai sinisen kortin puheenvuoron, niin voitte tehdä sen myös sähköisesti. Nyt avaan keskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Chethovski eh, yhtenä eh, päätöslauselman laatioista. Kiitos puhemies. Arvoisa korkeaedustaja, Haiti on pitkään ollut poliittisesti epävakaa maa. Korruptio on siellä laajalle levinnyttä. Maa myös rikkoo ihmisoikeuksia. Journalistit saavat siellä surmansa. Henkilökohtaisia vapauksia rajoitetaan. Minusta Euroopan unionin on osoitettava kykyään käydä vuoropuhelua, helpottaa vuoropuhelua hallituksen ja opposition välillä. Sehän on ainoa tapa muuttaa tilannetta Haitissa. Maanjäristyksen jälkeen Euroopan unioni auttoi maan jälleenrakennuksessa. Meidän on autettava myös palauttamaan poliittinen ilmapiiri otolliseksi haitissa. Sehän on yksi kaikista vaikeimmista ympäristöistä tällä planeetalla. Rikkaiden ja köyhien välinen kuihu ei, kuilu ei suinkaan ole pahinta, vaan pahinta on ennakoimattomuus ja epävakaus. Koskaan ei voi tietää, milloin joutuu rikoksen uhriksi tai poliittisen väkivallan kohteeksi. E, tilanteen on muututtava maassa. Kiitos. Kiitos. Seuraava kollega Urtasun yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haiti on yksi suurista unohdetuista julkisessa keskustelussa. Se on köyhtynyt maa. Sillä on monia vakavia institutionaalisia ongelmia, mitä viime päivinä on tapahtunut. Näin joudumme kyllä tuomitsemaan väkivaltaisuudet sorron. Minä epäilen vakavasti sitä, että tämänhetkinen presidentti Mois, jota syytetään korruptiosta, ja tästä on merkkejä hän ei varmaankaan pysty toimimaan niin kuin maa nyt tarvitsee. Tarvitsee dialogia kansallisesti, jotta saadaan palautettua tietty normaalius. Joka tapauksessa EU pitää jatkossakin tukea yhteistyövälineillään Haitia. Joka tapauksessa on selvää, että kun ajatellaan äh, institutionaalisia ongelmia, joita siellä on, niin kehitysyhteistyön antaminen on hyvin vaikeaa. Tar- Kansallisen dialogin täytyy olla nyt ykkösprioriteetti. Ja nyt, koska tämä on viimeinen kerta, kun korkea edustajan täällä paikalla, haluan lopuksi kiittää häntä työstä viimeisen viiden vuoden ajalta. Kiitän aloitteellisuudesta. Kiitoksia lämpimästi. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Czarnecki, olkaa hyvä, yksi minuutti. Ja również e, rozpocznę od... Minä myös äh, haluaisin aloittaa kiittämällä korkeaa edustajaa hänen viidestä vuodestaan ja yhteistyöstä äh, minun kanssani henkilökohtaisesti ja myös itäisen kumppanuusohjelman kanssa tämä yhteistyö on ollut hyvin tehokasta. Hyvät naiset ja herrat, Haiti on yksi köyhimpiä maita koko maailmassa. Se on maa, joka joutuu kokemaan syklisesti luonnonkatastrofeja. EU ja koko maailma yrittää tukea Haitia äh, humanitaarisen avun kautta, mutta ongelma on se, että tätä humanitaarista apua ei voida valvoa, eli se ei useinkaan äh, saavuta niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Meidän täytyy valvoa, mitä tapahtuu sille rahalle, jonka me sinne lähetämme. Meidän täytyy valvoa sitä tehokkaammin. Minä tulen Puolasta. Meidän sotilaamme olivat 1800-luvulla äh, Haitilla. Joten tämä on tärkeä syy meille auttaa tätä maata. Kiitokset. Sitten edustajat Sorin jo yksi minuutti. Arvoisa korkea edustaja, Ensin haluan ilmaista kiitokseni teille erinomaisesta kaudestanne. Poliittinen taloudellinen tilanne Haitissa ei ole kestävä. Katumielenosoitukset ovat osoitus hallituksen vastaisista toimista. Hallitus ei toimi avoimesti. Köyhyys pahenee. Epävarmuus, turvallisuuden puute on johtanut elinolosuhteiden heikkenemiseen. EU tekee kuitenkin yhteistyötä demokratian ja oikeusvaltion parantamiseksi. Tätä työtä ja sen merkitystä tulisi tehostaa. Päätöslauselmassa ähm, todetaan, että tätä työtä täytyy jatkaa, mutta ilmaisunvapauden rajoituksia viranomaisten toimesta ei voida hyväksyä. On tärkeää, että kansainväliset järjestöt tehostavat humanitaarisen avun tarjoamista Haitille, mutta avulla ei ole merkitystä, jos viranomaiset Haitissa eivät onnistu palauttamaan oikeusvaltion ja ilmaisuvapauden periaatteita ja noudattamaan ihmisoikeuksia, mitä kansalaiset siellä vaativat. Kiitos kollega. Seuraavaksi Urban Crespo. No. Kiitoksia puhemies. Amerikan köyhin maa on Haiti, se kärsii poliittisesta tilanteesta, sillä on valtava valtiovelka, siellä on johtava luokka, joka täyttää omat taskunsa rahoja, jotka on tarkoitettu sosiaalisiin hankkeisiin. Näin ollen epätoivo ja kurjuus on suorta Tämä heijastelee jälleen kerran tästä kasinokapitalismista. Miljoonat haitilaiset ovat olleet puolitoista vuotta kaduilla vaatimassa presidentin eroa ja luopumista uusliberalista politiikasta. Myös poli- poliisia syytetään, syytetään yhteyksistä aseistuneiden joukkoihin ja väkivaltaisuudesta, seksuaalista väkivallasta. Ja tästä kanssa kaikessa kansalainen yhteisö pysyy hiljaa. Me tuomitsemme sorron, joka kohdistuu kansaan siellä ja kansainvälisen hiljaisuuden asiassa. Siksi me vaadimme lopultakin, että äh, neo, neo, liberaali säästöpolitiikka, siitä luovutaan ja annetaan anteeksi valtion velka, jotta he saavat ihmisarvoisen elämän. Toivottavasti emme joudu kaipaamaan teitä seuraavalla vaalikaudella kovin paljon. Kiitos. Ja näin äh, sitten viimeinen äh, päätöslauselman jo Veva. Kiitos. Haiti on yksi maailman köyhimpiä maita ja siellä on äh, valtava epätasapaino taloudessa, köyhyyttä, väkivaltaa, stigmatisointua, uuden aikaista orjuutta, lasten orjuutta ja sen lisäksi vielä luonnonkatastrofeja. Haiti vajoaa yhä suurempaan kaaukseen. Siellä on paljon protesteja, siellä on sähkökatkoja, siellä estetään avun pääseminen perille – kaikki tämä estää sitä, että ihmiset saisivat elintarvikkeita, lääkkeitä, pääsisivät kouluun. Minä vaadin kaikkia osapuolia Haitissa lopettamaan väkivallan ja lopettamaan tämän ihmisten kärsimisen, lopettamaan toimittajien murhaamisen EUn on auttava apua konkreettisesti. Kiitos. Jatkamme keskustelua. EPP-ryhmän nimissä edustaja Keli, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ikävä kyllä joudun toteamaan, että Haitia voitaisiin kuvailla yhdeksi, yhdeksäksi moraalittomimmista maista maailmassa. Laajalle levinnyt korruptio, poliisin keskuudessa ei hallitusta, ei parlamenttia, vainoa, journalistien vainoa, äh, raiskauksia, naisten syrjintää, HLBTI-yhteisöä syrjitään, lapsipornoa ja insestiä, niin ikään esiintyy kansalaisuus, evätään väkivaltaa, äh, ikääntyneitä vastaan ja kenties pahinta kaikesta – lapset eivät pääse kouluun. Voisimme painostaa ainakin yhdessä asiassa Haitin viranomaisia, nimittäin siinä, että nuoret pääsisivät kouluun. Edistystä ei tapahdu ilman koulutusta. Kiitos. Kiitos kollega Kelly ja seuraavaksi kollega Gilles äh, SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Puhemies, kiitos korkea edustaja. Niin kuin jo olemme kuulleet, Haitti on maa, joka on lähes romahtamaisillaan. talouden surkeus on suur, vaikka tilanne on joutunut protesteihin. Ainakin 20 ihmistä on menettänyt henkensä turvallisuusjoukkojen käsissä ja monia muita on vakavasti loukattu, vammautettu. Tämä on että lapset eivät pääse kouluun, ihmiset eivät saa riittävästi juomaa, ruokaa, lääkkeitä, polttoainetta. Terveyssektorin edessä on valtavat puutteet. Sähköä puuttuu, polttoainetta, varusteita ja näin ollen ihmisiä ei pystytä hoitamaan tarvittaessa. EUlla pitää, EUn pitää todella pyrkiä löytämään hyvä tapa tukea tilannetta tämän tekstin avulla. Erityisesti pitäisi puuttua korruptiokysymykseen. Haiti on AKT-kumppanimaa. Jos varmistetaan, että sen kestävä kehitys toteutuu, se on ratkaisevan tärkeää, jos olemme vakavissamme ja puuttumassa ilmastonmuutokseen, korruptioon ja kaaukseen siellä. Arvoisa korkea edustaja, mitä, mitä keinoja että käyttää, koska meillä on satoja miljoonia euroja EDF-välineen kautta, jotta saadaan aikaan poliittinen ratkaisu ja voidaan lieventää haitilaisten kärsimyksiä. Ja lopuksi jälleen kerran haluan toivottaa teille kaikkea menestystä tulevissa tehtävissänne ja kiitän kaikesta, mitä olette täällä tehnyt. Kiitos. Jatkamme keskustelua kollega Rodriguez Ramos Renew, Renew Europe. Pysyvä humanitaarinen kriisi Haitissa se selviytyi vakavasta maanjäristyksestä, joten kuten heti tulee uusia kriisejä, poliittisia terveydenhoitokriisejä, maa on todellakin planeetan köyhimpiä. Siellä köyhyys, epävarmuus, epätasa-arvo on ilmeistä, samoin korruptio tietenkin valitettavasti on vielä on tuhansia ihmisiä ilman asuntoa maanjärjestyksen jälkeen ja syyskuusta lähtien on eletty väkivaltaista kriisiä Tämä on todella huolestuttava tilaisuus, tilanne johtuen juuri yhteiskunnan vastalausesta, joka kohdistuu hallitukseen ja valitetaan erilaisista puutteista. Yli 40 ihmistä on menettänyt henkeensä YK tietojen mukaan kolme jo journalistia on menettänyt henkensä, jotka ovat uutisoineet näistä kapinoineista. Meidän pitää tehdä pyytää, että väkivaltaisuus loppuu ja löydetään poliittinen ratkaisu. Ja tässä tarvitaan avoimet oikeudenmukaiset vaalit ja tietenkin haluamme tarjota humanitaista apua maalle, jos 40 prosenttia väestöstä on riippuvainen kansainvälistä elintarvikeavusta. Kiitoksia ja toivotan teille myös menestystä, rouva komis- korkeudustaja. Kiitos. Sitten seuraavaksi kollega Adinolfi sitoutumattomista. Kiitos puhemies, kollegat. Haitilla valitsee mm, helvettilliset olosuhteet. Maassa ihmisoikeuksia poljetaan joka päivä. Me emme voi vain katsoa, olla puuttumatta tilanteeseen – Monet ihmiset ovat orjuudessa, tuhansia lapsia myydään orjiksi joka päivä. Naisia ja raiskataan, he eivät saa oikeutta puolelleen. Sukupuolten tasa-arvosta ei voida puhuakaan. Haitissa liian usein käy niin, että ihmiset osoittavat mieltään kaukana kotoaan. YK tietojen mukaan mielenosoitusten aikana syys- ja lokakuussa ainakin 42 ihmistä menetti henkensä ja sadat haavoittuivat. Lista on pitkä, mutta ajattelen, että nämä esimerkit jo riittävät. Esitämme yksinkertaisen pyynnön. Miksi me sallimme kaiken tämän tapahtua? Kiitos puhemies ja haluan kiittää korkeaa edustaja Mogherinia ja toivotan hänelle menestystä eh, urallansa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, koska en näe kollega Castaldoa täällä salissa. Aa, tuolla hän onkin. Olkaa hyvä. Kiirehtikää, me odotamme teitä. Just take a mic. Napatkaa vain mikrofoni. Voitte käyttää ihan mitä mikrofonia tahansa, mutta aloittakaa. Anteeksi. Haluaisitteko, että menen ensin menettelyyn ilman puhujalistaa? Selvä. No sitten siirrymme puhujiin puhujalistan ulkopuolelta. Ensimmäiseksi kollega Pasasil EPPstä. Kollega pospil en nähnyt nimeä tässä kunnolla huonosti kirjoitettu. Anteeksi. Kiitoksia paljon puhemies. Käsittääkseni te nyt annatte puheenvuoron minulle. Minä tuin Haiti-päätöslauselmaa. Erisen parlamentin toimikaudella me puhuimme vaikeasta poliittisesta ja sosiaalisesta tilanteesta, joka valitsee tuossa maassa. Viime aikoina olemme haipaaneet, kuinka jännitteet ovat vain lisääntyneet, ihmiset ovat osoittaneet mieltään siksi, että yhteiskunnan tilanne on surkea. Monet ihmiset ovat köyhyysrajan alapuolella. Siellä on lapsiköyhyyttä muun muassa ja lapsia käytetään orjina. Nyt kun uusi komissio ja uusi korkea edustaja astuvat toimeensa, toivon mukaan te pyritte vuoropuheluun tuon maan kanssa, vuoropuhelun, jonka kautta vähintäänkin mahdollistettaisiin se, että mielenosoittajat voivat rauhanomaisesti osoittaa mieltään ilman, että joutuvat sitten sorretuiksi tai vainotuiksi. Haitin kanssa pitäisi yhdessä katsoa, kuinka voitaisiin maan kaikkein köyhimpien tilannetta parantaa. Haitin täytyy tunnustaa se, että ihmisoikeuksilla on ainakin jonkinlainen arvo. Niin, Sydämelliset kiitokset. Sitten otan ensin kollega Chuho Darun ja sitten ää, ää, rakastalda. Kiitoksia puhemies. Onnittelen Rova ja hänen kaudella on ollut niin paljon asioita. Hänen olisi pitänyt olla kuin palomies, joka sammuttaa tulia joka paikassa. Toivottavasti, että seuraava korkea edustaja kehittää tätä työtä entisestään. Nyt on aika, että tämä parlamentti, me kansanvalitsemat edustajat löydämme avoimen kansainvälisen tavan, jotta voidaan valvoa ihmisoikeuksia ja tuomita niitä, jotka niitä rikkovat selvästi Siksi tämä vuosisata on ihmisoikeuksien vuosisata ja toivottavasti löydämme ratkaisun. Paljon menestystä vielä kerran ja kiitoksia siitä, mitä olette tehneet. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Erityisesti ymmärtämyksestä Haitin protestit, jotka pyytävät presidentin eroamista ovat alkaneet heinäkuussa. Tämä eh, johtui, kun lopetettiin hallituksen tuet polttoaineelle. Tämä oli eh, kansainvälisen valuuttarahaston vaatimus, jotta eh, maa lähtisi käyntiin, mutta seuraukset olivat kauhistuttavat. Tähän polttoaineen hinnan liittyvät Yhdysvaltain kauppasaaron aiheuttamat vaikutukset, Venezuelan kauppasaaron aiheuttamat vaikutukset. Nämä ihmiset ovat erittäin köyhiä. Tukien leikkaamisia ei korvattu avustuksilla heikoimmille väestönosalla. Presidentti Moes ei aio ilmeisesti jättää virkaansa ja neoliberaalia politiikkaansa. Häntä tukee Yhdysvallat ja ydinryhmä. Kollegat, nyt on aika muuttaa politiikkaamme ja saada aikaan siellä johdon vaihto. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi kollega Polczak EPPstä. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu obrázkem, který obletěl do... Kiitos. Haitin liian, annetaan ilmaan, ilmaan joukkojen edessä. Tämä heijastelee sitä, mikä on tilanne kaikissa äärimmäinen köyhyys ja saman aikaan rikkaiden maailma. Minulle tärkeää on se, että tuomitsemme tällaiset toimet, tällaiset mellakat mm, ja väkivaltaiset mielenostukset ovat tietysti ensisijaisesti presidentti Moisea vastaan ja korruptoidusta hallitusta vastaan tuntautuvia. Ja he ovat pyrkineet korottamaan täällä hintoja niin ruoan kuin polttoaineiden ja tätä protestoinen. Haiti on maa, jossa toimittajia on surmattu. Se on maa, jossa, joka asema indeksissä, joka määrittelee toimittajien suojelua ja vapautta, sen asema siinä on heikentynyt. Haitin hallitus osalta meidän tulisi pyrkiä selvittämään, mitä on tämä korruptointi ja keskittyä ennen kaikkea perusihmisoikeuksiin. Ihmisillä ei ole syötävää eikä juotavaa, ja sen pitäisi olla päähuolen aihe Kaitin hallitukselle ja toivon, että korkea edustaja myöskin vastaisessa toiminnassaan sitten tulemaan menestyksessä. Kiitos kaikesta, mitä hän tähän mennessä on tehnyt. Kiitoksia ennen kuin annan korkealle edustajalle vielä äh, puheenvuoron, niin kollega Ward SNTstä. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies. Kahden kuukauden ajan Haitilla on osoitettu mieltään ja protestoitu polttoaineen vähyys johti pian väkivaltaisuuksiin mielenosoituksiin presidenttiä vastaan. YK lukujen mukaan vähintäänkin 42 ihmistä on saanut surmansa ja kymmeniä on loukkaantunut hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa. Väkivalta vain lisää epävarmuutta muutenkin erittäin herkässä valtiossa, jota riivaavat korruptio, köyhyys, kurjuus Ihmiset tarvitsevat kiireellisesti apua saadakseen elintarvikkeita. 3,7 miljoonaa ihmistä näkee siellä nälkää. Avustusjärjestöt ovat vaikeuksissa. eivät, ne eivät pysty auttamaan kaikkein avuttavaisimpia ihmisryhmiä. EU täytyy tehdä yhteistyötä Haitin viranomaisten kanssa, jotta saadaan nopeasti ymmärtäistä apua paikan päälle. Jälleen kerran väkivaltaisuuksia ilmeni hiljattain. Naisiin on kohdistunut väkivaltaa valtion vankiloissa naiset pistetään samoihin seleihin miesten kanssa ja sitten heitä raiskataan. Irpan parlamentissa juhlitaan naisiin kohdistuvan väkivallan 60-vuotissa muistopäivää tai juhlapäivää. Nyt pitäisi auttaa naisia myöskin tuossa maailman köyhimmässä maassa. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja keskustelun päätteeksi korkea edustaja saa puheenvuoron. Hyvä komissaari Mogherini, teillä on puheenvuoro. The poorest country. Maailman köyhin maa Amerikassa on nyt halvaantunut kriisin vuoksi, joka on poliittinen, samoin kuin sosiaalinen ja taloudellinen. Suuret osat väestöä osoittavat mieltään sitä tapaan, miten maata tällä hetkellä hallitaan, etenkin korruptiota vastaan ja väärän hallinnon tapausta, jotka ovat olleet erittäin huomattavia. Nuoret aktivistit ovat eturintamassa näissä protesteissa. Viljelijät, kauppiaat ovat myös liittyneet tähän ja vuosien taloudellisen kriisin jälkeen maassa on nyt myös perustuslainen kriisi ilman hallitusta, ilman parlamenttia. Protestit alkoivat, kuten mainitsitte, polttoaineen puutteesta viime kesällä, ja nyt ne ovat todella halvaannuttaneet maan liikeyritykset, sairaalat, koulut, hallituksen virastot ovat usein suljettuja. Liikenne on tullut hyvin mutkikkaaksi, ennen kaikkea myöskin humanitaarisen avun kuljettaminen, ja maa on pohjimmiltaan täysin pysähtynyt poliittiset kannat ovat muuttumassa yhä radikaalimmiksi, humanitaarinen kriisi pahenee ja tällainen joukkoväkivalta on myös lisääntymässä. Me olemme seuranneet hyvin tarkkaan nykyistä kriisiä ja olemme koordinoimaan maan instituutioiden ja yhdenryhmien kanssa toimitaan myöskin kehottaneet viranomaisia tutkimaan perinpohjaisesti rikokset. Viranomaisten täytyy taata oikeus vapaisiin mielestukseen, rauhanomaisiin mielenostuksiin ja väkivaltaa pitää välttää kaikissa olosuhteissa. Olen ilmaissut tämän kannan 28 jäsenvaltion puolesta aiemmin tässä kuussa. Ja me pyysin myös, että kaikki toimijat olisivat mukana kansallisessa vuoropuhelussa, jossa pyrittäisiin löytämään rauhanomaisia ratkaisuja, konsensusratkaisuja nykyiseen kriisiin, sen humanitaariseen ulottuvuuteen, taloudelliseen ulottuvuuteen. Ja Euroopan unioni myös koordinoi muiden lahjoittajamaiden kanssa pikaavun antamista maan sisällä, koska humanitaarinen tilanne on todellakin erittäin huono. Nykyinen tilanne selkeästi on kestämätön. Kysymys oli pelkästään humanitaarisesta avusta. Kysymys on poliittisesta prosessista, joka voisi saada aikaan sellaista olosuhteita, että kansainvälinen yhteisö voisi tukea pitkän tähtäyksen kehitystä maassa. Puhemies, lopuksi haluaisin eh, käyttää omaa äidinkieltäni. Sitä olen käyttänyt varsin harvoin tässä täysistuntosalissa kiittääkseni erinomaista yhteistyöstä, jota meillä on ollut näiden viiden vuoden aikana myöskin tämän kauden aluksi viime kuukausina. Haluaisin kiittää niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet eh, täällä salissa istuneet viimeisen neljän ja puolen vuoden ajan. Olen aina kovasti korostanut parlamentaarista diplomatiaa. Euroopan parlamentin rooli on erittäin tärkeä ei vain Euroopan demokratian kannalta, vaan myöskin meidän työmme kannalta, että saadaan aikaan rauhaa ja turvallisuutta ja yhteistyön ulkopolitiikkaa maailmassa, erityisesti nykypäivän maailmassa. Haluaisin kiittää parlamenttia, kaikkea puhemiestä, varapuhemiehiä, kaikkia poliittisia ryhmiä, erityisesti niitä kahta valiokuntaa, joiden joiden kanssa minulla on ollut läheisempää yhteistyötä, ulkoasianvaliokunta ja kehitysasianvaliokunta, jotka ovat aina tukeneet kovasti minun työtäni näinä vuosina. Kiitoksia. Frau äh, Hohe Vertreterin Mogherini, Korkea edustaja Mogherini, varmasti voin puhua koko parlamentin suulla ja voin kiittää parlamentin puolesta äh, teitä yhteistyöstä parlamentin kanssa, mutta myös valiokuntien kanssa, tietenkin myös teidän henkilökohtaista panoksestanne Euroopan unionin puolesta, teidän äh, työstänne monenkeskisissä toimielimissä. Kiitoksia kovasti tästä työstä ja siitä intohimosta, jolla olette siihen paneutuneet. Ja keskustelun päätteeksi on jätetty kuusi päätöslauselmaesitystä. Nämä äh, päätöslauselmaesitykset löydätte parlamentin internetsivuilta. Keskustelu on päättynyt ja keskeytän istunnon äänestyksiin asti, jotka pidetään kello 11.30. Kiitoksia.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 members, please take the seats. Hyvät jäsenet, pyydän istuutumaan, jotta voimme aloittaa äänestykset. We have a Meillä on pitkä äänestysjakso edessä, joten pyydän istuutumaan. it's not it will be okay good ah, yes Dear members. Hyvät jäsenet, minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät tänne 500 miljoonan Euroopan kansalaisen edustajan tämän päivän täysistuntoon. Haluan aloittaa ilmoitusasialla säädöksen 2018 kautta 75 artiklan 53 mukaisesti tämä parlamentin ja neuvoston asetuksesta 20. lokakuuta 2018, siis tämän artiklan 53 mukaisesti kokous kokouksessaan 28. marraskuuta 2019 Libevaliokunnan äh, keskustelun jälkeen hyväksyi yhteisen nimityksen parlamentin ja neuvoston taholta, jossa herra Wojciech Rafał Wiemrowski nimitettiin Euroopan tietosuojavaltuutetuksi. Puhemies tulee allekirjoittamaan nimityspäätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa. Ja näinpä voimmekin sitten siirtyä äänestyksiin. Mr. Weber, you wanted to... Edustaja Weber, työstyspuheenvuoro. President, uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, Euroopan unioni ei voi olla hiljaa mitä, siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Maltalla. Nämä tutkinnat, jotka liittyvät Daphne Caruana Galizian murhaan. Ja erityistikään tämä parlamentti ei voi olla hiljaa, sen lehdistösalilla on hänen nimensä. Pääministeri Muskatin mm, Ähm, pääministeri Muscatin kansliapäällikkö äh, erosi tämän takia ja Daphne äh, äh, Caruana Galizia tutki näitä asioita ennen kuin hänet murhattiin. Kuitenkin Muscat on puolustanut häntä ja hyökännyt heitä vastaan, jotka yrittivät paljastaa heidät. Maltan tilanteella on vaikutus koko Eurooppa-hankkeeseen. Tämän parlamentin on osoitettava tänään enemmän kuin koskaan Maltan viranomaisille, että toimittajan murha jossa on poliittiset linkit selvästi, niin siinä täytyy olla selvät poliittiset seuraukset. Tämä parlamentti on aina hyvin kovaäänisesti vaatinut, että kunnioitetaan lehdistön vapautta ja oikeusvaltioperiaatetta monen hallituksen kohdalla Euroopassa. Tänään on tehtävä sama asia Maltan kohdalla, joten korottakaamme äänemme yhdessä. Iracia García Pérez, it's your floor. Iracia García Pérez, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Sosialistien ja demokraattien ryhmä on aina, on edelleen ja on vastaisuudessakin oikeusvaltion puolella aina. Valitsematta sitä, kenen puolelle asetumme sen mukaan, miten meille sopii. Joka tapauksessa haluaisin sanoa yhden asian selvästi Oikeusvaltio toimii silloin, kun on saatu selville, ketkä ovat epäiltyjä ja käynnistetään oikeudelliset menettelyt. Tämä on se, mitä on tapahtunut viime viikolla Maltalla. On pidätetty, epäilty ja on käynnistetty oikeudellinen menettely. Tämän parlamentin täytyy kunnioittaa oikeudellisia menettelyjä eikä puuttua niihin. Joka tapauksessa haluan sanoa, että tämä ryhmä aina on ollut totuuden ja oikeuden puolella. Joidenkin täytyy tietää ja ymmärtää, että ei voi valita sitä, milloin ollaan tällä. En, me emme vaikene, en vaikene, en vaikene. On joitakin, että tämä saattaa häiritä. Se, että minä täällä sanon, on tehdä yhden selväksi. Oikeus ja totuus, niitä ei voida valita. Pitää olla aina niiden puolella. Me olemme omien sanoihimme sitoutuneita ja, ja kansanpuolue täällä on tehnyt, puuttunut yhteen asiaan. Nyt on selvää, että viiden vuoden aikana toistavasti me olemme olleet oikeusvaltion puolella. Oli tapahtuipa mistä tahansa, mistä maasta tahansa tai mistä tahansa hallituksesta. Nyt meidän pitäisi siirtyä äänestyksiin. Laittakaapa äänestyskortit koneeseen, olkaa valmiita. Työllisyyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, haluaisin yksinkertaisesti selventää erään asian. Maltan tilanteen vuoksi on erittäin tärkeää, että parlamentti lähettää kiireisesti delegaation Maltalle ottamaan selville, mitä siellä tapahtuu. Herra Weber tästä jo puhui. Edellinen parlamentti teki päätöksen. Nyt päätöksen, joka liittyy lehdistön vapauteen. Parlamentti ei ole koskaan ottanut kantaa puoluepoliittisesti, vaan pikemminkin nyt täytyy saada selville oikeasti, mitä tapahtuu Daphne Karjan Karuanalle. Tämä on se kaikkein tärkein asia. And now we proceed. Nyt me siirrymme äänestyksiin. No niin, siirrytään parlamentin normaaliin toimintaan. Totta kai voidaan tehdä esityksiä, mutta siirrytään äänestyksiin. Meillä on pitkä äänestysjakso. aito työjärjestyspuheenvuoro. Oh. Tämä on nyt viimeinen työllisyyspuheenvuoro, jonka annan. Meillä on erittäin pitkä äänestysjakso. Hyväksykää tämä ja kunnioittakaa toisia. Ihan lyhyesti vain. Puhun nyt äh, oikeusvaltion valvontatyöryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. Työryhmä kokoontui aamulla. Me suunnittelemme Maltan matkaa, mutta tein selväksi, että mitään poliittista väliintuloa ei ole kyseessä, emme ota kantaa puolin eikä toisiin, emmekä puutu poliisitutkintaan, vaan haluamme varmistaa, että Euroopan parlamentti pitää yllä painetta sen varmistamiseksi, että oikeus toteutuu ja totuus tulee esiin, totuus tulee ilmi. Pian tulemme päättää, milloin matkustamme Maltalle. First. Niin, ensimmäisenä silmennyt äänestyksiin. Ensimmäisenä Oikeuksien toteutuminen Algeriassa yhteinen päätösasema neljältä poliittiselta ryhmältä. Tarkistus yksi, 1 äänestyksellä Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. It's Hylätty. Amendment. Tarkistus kaksi. 2. äänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme päätösarmasta kokonaisuudessaan. Äh, käsiä nostamalla kukaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Kuuba ja Jose Daniel Ferrerin tapaus. Ensimmäinen kappale alkuperäinen tekstin menhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslamasta kokonaisuudesta. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta on Haiti. Yhteinen päätösomehtus viideltä poliittiselta ryhmältä. Äänestys käsiä norttamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Langen suositus EUn ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätösasema, joka liittyy edelliseen mietintöön. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. ään nimenhuutoäänestys siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja nyt päätösasema kokonaisuudessaan puolesta. Anteeksi, nimenhuutoäänestyksellä. Tämä oli minun virheeni. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätösasema on hyväksytty. Seuraavaksi Bolivian tilanne. Yhteinen päätösasemaesitys neljältä poliittiselta ryhmältä. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 käsiä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan. seitsemän d puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Päätösoma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme ilmasto- ja ympäristökriisiin. Tarkistus 10. Anteeksi, työllisyyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Microphone, please madame la présidente. Just a... Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa työjärjestön artiklasta satakolmekymmentäkaksi alakohta kaksi on kyseessä. Maanantai-iltana käytiin keskustelua ilmaston ja ympäristön hätätilasta. Keskustelun otsikko käytti sanaa emergency. Joissakin tarkistuksissa pyritään muuttamaan tämä otsikko ja käytettäisiinkin sana urgency, eli kiireellinen asia hätätilan sijaan maanantai-iltana päätin sanasta emergency, joten tämä urgency-sana käyttävä tarkistus pitäisi nyt määritellä sellaiseksi, että sitä ei voida ottaa edes käsittelyyn. Otsikko keskustelussa voi olla toinen kuin päätösasemassa, joten voimme jatkaa tästä. Eli tarkistus 10 käsiä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 10, koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Tarkistus 7. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tartus 9. Äänestys alkaa. Anteeksi. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Niin, tar- no tarkistetaan. Tarkistetaan yhdeksän, tarkistus yhdeksän tarkistetaan, äänestys alkaa. the vote is closed it's rejected okay hylätty nyt palaamme alkuperäiseen tekstiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Ja toinen osa raukeaa. Sitten tarkistus 15. 15. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Nyt tämä toimii. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti neljässä osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa nimenoutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. It's adopted. Hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt alkuperäinen teksti. Nel- nelonen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi, nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 12. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Ja päätösosama on hyväksytty. very much. We should proceed to the next item. Kiitos, siirrymme seuraavaan asiaan. Nyt meillä on päätösosmaesitys ympäristövaliokunnasta. Ja edustaja Wisniewski, anteeksi. Ensin edustaja Dali on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, chair. Kiitos puhemies. 139 artiklan mukaisesti haluaisin esittää työjärjestyspuheenvuoron. Olemme tehneet tarkistuksen yhdessä joidenkin muiden poliittisten ryhmien kanssa vastuuntuntoisesti. Parlamentti tulee äänestämään tyhjää tässä kohtaa. Se on tarkistus 11, joka liittyy ilmaston hätätilaan, koska eilisen kokouksen jälkeen ymmärsin, että jotkut ryhmät ovat halukkaita uhkaamaan koko kopa päätösauselmaa. Me haluamme olla vastuuntuntoisia. Meillä on tarkoitus, joka liittyy ilmaston hätätilaan. Emme tule vaarantanaan tämän vuoksi COP25 päätösauselmaa. Toivon, että Euroopan parlamentti on vahva, yhtenäinen EPPn ja muiden poliittisten ryhmien yhteistyöllä, niin saadaan vahva COP25 päätösauselma. Edustaja Wisniewska, tekin pyysitte puheenvuoroa. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Zgłaszam formalny wniosek o... Kiitos, puhemies. Haluaisin vetää pois tukeni ja koko ECR-ryhmän tuen tältä päätöslauselmalta, joka liittyy osapuolikonferenssiin numero 25, COP25. Me vastustamme sitä, että aikaistetaan tavoitteita. 55 prosenttia on otettu nyt tavoitearvoksi. Lisäksi parlamentin enemmistö haluaa näyttää vihreää valoa ydinenergialle. Se on kuitenkin erittäin haitallista Euroopan taloudelle. Eikä tästä ole sovittu myöskään jäsenvaltioiden kesken. Vote is open. Nyt äänestys alkaa. Tarkistus 11. Seis Kysymys on siis YK päätösoma esitys ja tarkistus 11, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Tarkistus 51 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta, vast, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 14 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Kättä nostamalla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 80. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 43 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, joka on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 44 äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 45. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 53 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 54. Puolesta, siis kättä nostamalla, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, kättä nostain, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 26 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimet äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 alkuperäinen tekstinimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 55. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan, tarkistetaan. Alkuperäinen teksti tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti nimenomaan äänestyksellä kohta 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56. Kuka on puolesta? Kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 57. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 58. Nimentoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 59 kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 46. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 60 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Hyvä. On tarkistus 37. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäisessä äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt tarkoitus 62 äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 10 ja 63 raukeavat. Jatkamme tarkistuksella 4 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Kohta 52, tarkistus 4 äänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64. Puolesta, kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaanko? Hyvä. Tarkistetaan. Siis... Vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Edelleenkin hylätty. Tarkistus 65. Puolesta kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Silloin seuraava raukea. Menemme tarkistukseen 23. Puolesta, kättä nostamalla, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 47, nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 54 Alkuperäinen teksti kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment Tarkistus 38. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme kappaleeseen 58, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, käsiä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Kappale 58, ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 48, nimenhuutoäänestys. Haluatteko tarkistaa toisenkin osan? No selvä. Kappale 58. Sääntöjen mukaan kaikilla on oikeus. Toinen osa. Äänestys alkaa. Kappale 58, toinen osa. Sitä tarkistamme tässä. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 48 nyt. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66 puolesta kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Ja nyt haluaisin minä tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta kättä nostamalla vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Tyhjää. Vastaan. Hyväksytty. Kappale 64 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 24. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 67 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 12 ja 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 49. Puolesta. Kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 13 ja 27 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 14 ja 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistukset 15 ja 29 puolesta. Puolesta. Tarkistukset 15 ja 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistukset 16 ja 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 31D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32, nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt alkuperäinen teksti raukeaa, eli menemme tarkistukseen 34. Kättä nostamalla puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten tarkistukset 18 ja 35 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Haluatteko tarkistaa? Työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Taravella. Je ne veux pas alourdir la longueur de la... En ole vielä pitäkään pitkittää istuntoa, mutta meillä on hyvin paljon vierailijaryhmiä täällä. Hienoa, että osallistua tuota keskustelun seurat niitä keskustelta, mutta kun on vierailijoita, niin ne, jotka istuvat tuolla vasemmalla, näkevät kyllä taulun tietyllä, mitä tapahtuu. Eikö voisi saada vielä yksi ruutu tänne, tänne sivulla, niin että muutkin, tuollakin reunalla istuvat vielä, että sitten näkisivät, mitä täällä tapahtuu. We will consider it. Kiitoksia tästä kommentista. Harkitsemme sitä. Tarkistukset 18 ja 35. 18 ja 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 68. Tarkistetaan. Hyvä on, tarkistetaan toinen osa. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 68 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa eh, kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 69 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 36 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 36, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 50 raukeaa. Sitten tarkistus 70 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Kyllä nämä ovat tiukkoja äänestyksiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No ei se ollutkaan tiukka. Hyvä. Sitten menemme tarkistuksen 7D puolesta, 70 puolesta Tarkistus 70, sanoo puhemies. Ai, me äänestimme tarkistuksesta 77 D. Olen pahoillani. Tämä, tämän äh, tulostuksen laatu oli niin hyvä. Se ei ole nolla, se on D. 7 D nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 8D. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kappale 77, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa. Kappale 77, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 78, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 80 kahdessa osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 82. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Kättä nostamalla. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 83 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 90 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kappale 91, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 72. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 115 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 116 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale 118, kaksi osa, Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 39, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdatosan kappale I puolesta tuossa kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa kappale K nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale L Tarkistus 42 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa tarkistetaan. Hyvä on. Tarkistus 42, ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. And now we go to the next item. Nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen esityslistalle, eli Istanbulin yleissopimukseen. Ensimmäinen äänestys on ECR-ryhmän päätösosman teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Istanbulin yleissopimus. Päätösosama teksti ECR-ryhmältä. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten tarkistus 1 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johtokappale L, alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt koko päätösasemateksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava asia Venäjän liittovaltion äskettäiset toimet Vilnassa viiden poliittisen ryhmän yhteinen kokonaisuudessaan nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava aihe esityslistallamme Airbus kiista että yhteinen päätösoma teksti neljältä poliittiselta ryhmältä tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta seitsemän, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 nimen huutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Nyt koko päätösosaman teksti kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi on valituselimen kriisi. Päätösasemateksti. Intavaliokunnalta tarkistus 2. Nimenhuutona äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koko päätösosama teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys. Päätösasema teksti kehitysvalikunnalta. Kyse on EUn ja AKT-maiden uudesta kumppanisopimuksesta kohta 17. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 1. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Kahdessa osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan osa yksi vielä, koneäänestyksen osa yksi. Tarkistus kaksi osa yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten toinen osa on rauhanityöten tarkistus viisi puolesta. Ei kun Tarkistus 5 kyllä. Ihan oikein, tarkistus 5 on seuraavana. Ensimmäinen osa hylättiin, joten toinen osa raukesi, joten tarkistus 5. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdotokappale E. Kättä nostamalla tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätösosama teksti kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia paljon. Kiitos myöskin osallistumisesta äänestyksiin. Meillä on nyt vielä muutama minuutti. Tai pidetään pari minuutin tauko ja sitten otetaan äänestysselitykset, joten poistukaa sillä välin salista ääneti.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have... Jatkakaamme, koska meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä ja suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat esittää äänestysselityksen. Haluaisin pyytää, että poistutte, mikäli ette halua esittää äänestysselitystä voisitteko mennä keskustelemaan tuonne salin ulkopuolelle? Kiitos. Voisitteko viedä keskustelunne tuonne salin ulkopuolelle ja ottakaa kuin myöskin tuolla ulkopuolella? Nyt aloitamme äänestysselitykset. Aloitamme eilispäivän selityksistä, jota ei ole aikaa kuulla, ja sitten siirrytään tämänpäiväisiin selityksiin. Olemme saaneet hyvin suuren määrän pyyntöjä saada esittää äänestysselitys, joten meidän täytyy olla hyvin ripeitä, koska kello kahdelta meidän täytyy viimeistään poistua salista, joten toivon kaikki pitäytyä minuutin puheaikaansa. Loput äänestysselitykset voidaan sitten jättää kirjallisena, joten aloittakaamme ensinnäkin komission valinta. Ensimmäisenä selityksen esittää edustaja Hook Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä. Minä äänestin tämän uuden komission puolesta ja se tosiseikka seikka, että tämä komissio valitaan ja on vastuullinen tälle parlamentille on tärkeää. Me äänestimme kaikkien näiden jäsenvaltioiden ehdokkaiden puolesta. Nyt kun olemme valinneet tämän uuden komission, sen on ryhdyttävä työhön, koska ihmiset tämän salin ulkopuolella odottavat, että heitä autetaan. Heitä kohtaa ilmastonmuutoksen vaara ja muuttuvan talouden epävakaus. Ihmiset tuntevat, että heillä ei ole riittävästi valtaa omassa elämässään. Komission tehtävä on antaa kaikille hyvä pohja katsoa kohti seuraavaa viittä vuotta toiveikkaina eikä pelokkaina. Jos yhdistynyt kuningaskunta tekee tekee Brexit-virheen ja luopuu äänestään Euroopassa, niin päätökset täällä tulevat silti vielä vaikuttamaan yhdistyneen kuningaskunnan tulevaisuuteen. Brittimeppinä äänestin tässä äh, äänestyksessä komission puolesta, koska minä odotan, että Brexit pysäytetään ja tästä tulee kaikkien eurooppalaisten äh, komissio. Kiitos. Sitten EC-ryhmän edustaja Zaradil. Valitettavasti Euroopan unioni on nyt ilmastohysterian vallassa ja tämä ei ole enää mitenkään ratonessa. Tämä yhteinen hysteria on myöskin näkyvissä uuden komission työohjelmassa. Minä en ole yhtä mieltä komission tavoitteista, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjumista. Tavoitteet ovat epärealistisia, eivätkä ole, toimenpiteet ole pantavissa toi, toimeen, ja ne ovat myöskin vaarallisia yksittäisille kansatalouksille. Ne vaikuttavat talouden rakenteisiin, työllisyyteen ja myöskin palveluksiin, palveluihin. Ja tässä syystä minä en voinut tukea komissiota äänestyksessä omalla äänelläni. From ECR. Kiitos sitten edustaja Vrecionova Eserästä. Kiitoksia. Minä en äänestänyt komission puolesta sen työohjelman vuoksi. Työohjelma on täysin utopistinen ja se uhkaa ikävällä tavalla jäsenvaltioiden kilpailukykyä. On helppo esittää utopistisia tavoitteita, mutta vaikea on edes pyrkiä lähellekään noita tavoitteita. Työohjelma nostaa energian hintoja, haittaa teollisuuden kilpailukykyä ja haittaa myöskin kansalaisten elämää. Teollisuuslaitoksia joudutaan sulkemaan ja markkinat siirtyvät amerikkalaisten ja kiinalaisten yritysten käsiin ilman, että me pystymme millään tavalla vaikuttamaan asiaan. Ja vihreä vallankumous tulee vain nostamaan kansalaisten veroja. että tämä ei millään tavalla tule vaikuttamaan, koska EU on aina, joka ryhtyy näihin viherryttämistoimiin. Thank you. Uh, I... Edustaja Palmer. Uh, kiitoksia onnittelun komissiota heidän valinnastaan eilen, mutta en väittäisi, että prosessi viimeisen kuukausien aikana on ollut täydellinen. Se ei ole sitä ollut mutta se on luonut mahdollisuuden tämän parlamentin jäsenille äh, muuttaa mieltään. Äänestimme heinäkuussa äh, tulevan äh, komission puheenjohtajan von der Leyenin valinnasta. Sitten meillä oli mahdollisuus tutkia komission työohjelmaa, tarkastella ja haastaa ehdokkaita niin, että se komissio, josta äänestimme eilen, tällaisessa vahvistavassa äänestyksessä. Haluamme vahvistaa heinäkuun äänestystuloksemme vai emme. Ja minä ehdottaisin, että tällä tavoin annetaan ihmisille mahdollisuus maittaa mielipidettään. Se on tärkeä periaate, jota voitaisiin laajentaa myös suurempiin kysymyksiin muualla. Kiitos sitten edustaja Hänän ESR-ryhmästä. Kiitos, vara puhemies. Minä äänestin tyhjää, koska pientämään tulevan asia, joka ei kuulu enää Briteille mitenkään. Jos me olisimme jääneet tähän unioniin, meillä on paljonkin sanottavaa näistä hakijoista ja heidän ansioistaan. Ja olisi sanottavana myöskin jotakin nimitysprosessista ja siitä, miten keskitettiin 28 virkamiehen käsiin valtaa jotka, joita oli valittuja vaaleissa ja jotka, joihin ne kosketa yleinen mielipide. Tämä näyttää pysyvän yleisenä ongelmana. Minä äänestin tyhjää ja toivotan teille menestystä. Sen sijaan, että olisin vaikea jäsen, aion olla hyvä naapuri. Paljon kaikkea hyvää. Thank you, Mr. Le Kiitos, Mr. Le Merci, madame la Kiitos, puhemies. Minä äänestin komissiota vastaan, Fonderin vastaan, koska katson, että komissio pahentaisi Ranskan tilannetta kolmella tapaa. Ensinnäkin se suosii maahanmuuttoa, joka kohdistuu Eurooppaan. Minä otan ihan muuta. Minä haluaisin vahvaa politiikkaa maahanmuuttoa vastaan. Lisäksi Fonderin haluaa vahvistaa eurooppalaista integraatiota samaan aikaan kuin Ranskan kansalaiset äänestivät suurin joukoon vaaleissa kansallisrintamaa, joka peräänkuuluttaa kansallista itsemääräisyysoikeutta. Lisäksi komissio haluaa edistää vapaata maailmankauppaa, joka on pahaksi maataloudelle. Näistä kolmesta syystä minä päättäväisesti äänestin von der Leyenin komissiota vastaan ja koko sen mandaattia vastaan. Madame Fox. Edustaja Fox. Attached members. Sitoutumattomista. Against. Minä äänestin minä äänestin uutta komissiota vastaan, koska se ei ole vastuullinen jokaiselle äänestäjälle Euroopan unionin jäsenvaltioissa, vie pohjaa kansallista suverenisuudelta ja se on loukkaus äänestäjiä kohtaan mutta monet ovat siirtäneet kansan suverenisuuden sivuun, pitävät sitä kansallismielisenä äärioikeistolaisena. Tällä tavoin viedään legitimiteetti pois kansa, laisilta. Minä olen kansainvälismielinen ja vasemmistolainen ja haluaisin, että muut demokraatit, jotka ovat tällä meppeinä, eivät eh, väittäisi, että tämä on demokratian tyyssiä, vaan mm, kunnioittaisivat äänestäjiin jään. Me emme saa huijata äänestäjiämme. Kiitos, että edustaja Polchak kansanpuolesta. Svým hlasem komissi niin, Puhemies, minä äänestin komission puolesta Tein tämän monista hyvistä syistä. Ensinnäkin Euroopan parlamentti on täyttänyt roolinsa ja muutama heikko eh, ehdokas vaihdettiin toiseen siis sellaisia ehdokkaita, jotka ovat olleet ilmaiset kaikkia todellisia sitoumuksiaan tai joiden taustassa oli ollut ongelmia. Tätä kautta tästä komissiosta tuli uskottava Euroopan komission ohjelma on uskottava muistakin syistä. Se vastaa nykyisiin haasteisiin, se ei kiistä ilmastonmuutosta ja se haluaa ryhtyä asianmukaisiin, rationaalisiin ratkaisuihin. Ja digitaalistuminen oli myöskin tärkeä asia, samoin myöskin sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Nämä kaikki ovat sellaisia syitä, joiden vuoksi minä saatoin äänestää komission puolesta. Mikä olisi ollut vaihtoehto? Kaosko? taas puolen vuoden viivästyminen, me olisimme hukanneet kokonaisen vuoden vaalikaudesta. Emme olisi, meillä ollut varaa tällaiseen, siksi äänestin puolesta. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin komission hyväksymisen puolesta, koska tuen vihreän, vihreän kehityksen ohjelmaa. Me tarvitsemme tämän Green Dealin selvitäksemme. Olemme myöskin yhteiskunnallista sosiaalista työtä, jotta ihmiset voivat erää ihmisarvoista elämää. Tuen myöskin innovaatioita ja haluan tukea myöskin maatalousyrittäjille ja eri Euroopan alueille. Meidän täytyy varmistaa tasavertainen tai kunnollinen palkka kaikkien maiden viljelijöille, mutta erityisestikin Itämeren maiden viljelijöille. Euroopan unionin täytyy osoittaa johtajuutta myöskin naapurialueillaan ja Afrikan suhteen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä käsikädessä komission kanssa, muuten emme voi päästä näihin tavoitteisiin. Emmekä voi pitää kiinni niistä lupauksista, mitä annamme äänestäjille vaalien yhteydessä. Uh, Pyydän anteeksi, mutta äänestysselitysten yhteydessä ei voi millään tavalla puuttua siihen, mitä kollega on sanonut. Because I made an application to speak, but I'm not... Minä pyysin puheenvuoroa mutta en saanut. En minä halunnut millään tavalla keskeyttää kollegaani, en suinkaan. Aloitteko te puheaikaa tähän keskusteluun? Kyllä anoin ja minulle sanottiin, että syy vahvistaa, että en silti ole listalla. But the next one is Mr. Patten from... Voimme antaa puheenvuoron, mikäli aikaa jää, mutta seuraavaksi edustaja Patten sitoutumattomista. Kiitoksia. Minä äänestin komissiota vastaan, koska uskon, että nimitykset vahvistavat näkemystäni siitä, että Euroopan unioni on toimielimellisesti rasistinen. 10 prosenttia EUn kansalaisista tulee etnisestä vähemmistöstä, mutta meillä ei koskaan ole ollut värillistä komissaaria tai, tai mitään korkean tason virkamiestä Tämä ei ole Eurooppa yhtenäisyydessä, joka on yhtenäinen monimuotoisuudessaan, vaan tämä on apartheidia. Täällä ei jaeta ihmisiä bussissa, vaan äh, ajan mukaan. Äh, päiväisin täällä on valkoisia ihmisiä ja sitten öisin täällä äh, tulee mustia pesemään lattioita ja vessoja. Hmm, täällä olisi voisi olla komissaari vähemmistöille ja voisi, voitaisiin palkata enemmän mustia. Näin tehtiin. Komissaari sanoi, että hän haluaa muuttaa komission kasvoja, mutta vain jos nuo kasvot ovat valkoisia. Minä en tule näitä valkoisia orjaherroja äänestämään. For one minute. Okay, many thanks. Tästä siitäkin puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, britti parlamentin jäsenenä minä olen ylpeä siitä, että kuulun itsenäisen kansakuntaan, joka työskentelee yhdessä kumppanien kanssa Euroopassa ilmastonmuutoksen torjumiseen kautta Euroopan. Hallitukset ja kunnalliset valtuustot ovat julistaneet hätätilan ilmaston, mutta tänään tästä parlamentista tuli ensimmäinen maailmassa, joka julisti ilmastokriisin koko maanosaan. Meidän täytyy ryhtyä pikaisiin toimiin korjataksemme ne vahingot, joita on tapahtunut planeetalle ennen kuin on liian myöhäistä. Aika alkaa loppua. On välttämätöntä, että me kaikki vähen, pienennämme hiilijalanjälkeämme kaikissa elämämme ulottuvuuksissa ruoasta teknologiaan asti, jota me käytämme, siinä, miten käytämme valtameriä ja miten me tuomme tuotteita oman ryhmämme ulkopuolelta. Meidän pitää yhdessä tehdä työtä sen eteen, että hiilijalanjälki pienen ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Muutos alkaa täältä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi 2020 talousarvio menettelyyn äänestysselitykset. Edustaja Zaradil ensin ECR-ryhmästä, olkaa hyvä paní předsedající. Kiitoksia paljon puhemies. Hetki sitten minä kritisoin Euroopan komissiota sen ilmastopolitiikasta. Nyt minun täytyy kerrankin kehua komissiota niiden budjettisuunnitelmien vuoksi, joita on seuraavalle rahoituskaudelle. Mitä varojen siirtoon tulee, varoja siirretään pois suorista tuista – joita annetaan maatalouspolitiikan ja kohdistuspolitiikan puolella, pikemminkin tuotaan tiedemiehiä ja tutkimusta. Valitettavaa kyllä, tämä ei vielä kuitenkaan näy meidän toimissamme. Valitettavasti parlamentti jatkaa samaa vanhaa rataa kuin ennenkin. Olisi kenties hyvä lähettää uudelle komissiolle sellainen signaali, että me tulemme pitämään kiinni tiukasti näistä lupauksista, joita komission puheenjohtaja puheenvuorossaan antoi en voinut kuitenkaan äänestää tämän mietinnön puolesta, koska talousarvio ei vastaa sitä ajatusta, mikä minulla on siitä, millainen budjetti pitäisi olla. Ani Aisa. Edustaja Vrecionova. Rozpočet pro rok 2000. Minäkään en voinut puoluttaa 2020 budjettia eilen. Menot nousevat ja rahoja käytetään osa-alueisiin, joilla ei ole mitään tekemistä EUn toimivaltuuksien kanssa, ne eivät paranne EUn kilpailukykyä tai sen jäsenvaltioiden kilpailukykyä. Tämä on veronmaksajien rahojen tuhlausta. Tätä ei voida mitenkään perustella. Ne tuet, joita EU pitää välttämättöminä monilla osa-alueilla, ovat ennemminkin haitallisia ja puhun nyt monien yritysten tukemista, jossa ei ole mitään järkeä. Siksi en voinut äänestää puolesta. Josta hänen ei ole enää paikalla nähdäkseen, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin Bolivian tilanteeseen. Edustaja Pospisil, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos kovasti. Minä tuin mielelläni tätä päätösauselmaa Viime vaalikaudella me keskustelimme Bolivian tilanteesta useaan otteeseen – me puhuimme siitä suunnasta, johon presidentti Morales oli suuntautumassa ja ilmaisimme huolestuneisuutemme tilanteesta. Aikaa, join oli epäilyksiä siitä, olivatko vaalit täysin asianmukaisia ja sääntöjen mukaisia, kun Morales valittiin uudestaan viime kädessä diktaattori pakenimaasta, ja kumpikin kameri Bolivian parlamentissa valmistelee uusia vapaita presidentinvaaleja. Minusta tämän pitäisi tehdä meidän tiloisiksi. Toisaalta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta seuraamme näitä vaaleja niin, että varmistetaan, että ne ovat oikeudenmukaiset ja säännönmukaiset. Agenda item is the climate. Kiitoksia. Seuraava aihe on ilmastoympäristökriisi. Sitä äänestettiin tänään ensimmäisenä edustaja Kelleher Renew-ryhmästä. Kiitos, minä tuin tätä tekstiä. Uskon, että tämä keskustelu oli erittäin tärkeä keskustelu, jonka viime viikkoina. Emme voi enää kiistää sitä, mitä tiedemiehet sanovat. Tieteellinen näyttö on selkeä. Ilmasto lämpenee hiilidioksipäästöjen ja fossiilisten polttoaineiden polttamisen vuoksi. Me vain riistämme planeettaamme juuri tästä syystä. Nyt on meillä kriisi. Aina joskus täytyy myöskin kuunnella nuorta sukupolvea. Tuhannet nuoret Irlannissa ja muualla ovat joka ikinen perjantai osoittaneet mieltään ja viitan siihen, kuinka paljon on puutteita poliitikkojen toimissa ja poliittisten johtajien toimissa kaikkialla maailmassa ilmaston osalta. Nyt täytyy tunnustaa, että meneillään on hätätila ja meidän täytyy myöskin voida reagoida tähän hätätilaan kehittämään sellaista politiikkaa, joka välittömästi vaikuttaa sitä myötä vaikuttaa siihen, että planeetta voidaan pelastaa ja biodiversiteetti voidaan pelastaa ja niin ikään valtameret täytyy pelastaa. Nyt äh, on todellakin kyse hätätilasta huolimatta siitä, millä yleensä kutsutaan emergency vai urgency sana, joka tapauksessa tähän täytyy välittömästi reagoida. Edustaja Palmer, sd ryhmästä olkaa hyvä. Thank you. I... Kiitos. Minä en usko, että tänään hyväksytty päätöslauselma olisi toteutunut, jollei sitten olisi painostettu ja kampanjoitu tuhansien nuorten toimesta eri puolilla maailmaa. Nämä nuoret ovat jättäneet koulun, oppilaitoksensa väliin, niin kuin muutama viikko sitten tekivät, kun itse olin mukana. He eivät kuitenkaan äh, vaadi päätöslauselmien hyväksymistä tai äh, hurskaiden sanojen hyväksymistä, vaan he vaativat päättäväisiä, konkreettisia toimia. Ja nyt meidän on tehtävä juuri näin. Uuden komission ja kansallisten hallitusten on tehtävä näin, ja meidän parlamenttina on varmistettava, että todella saamme tuloksia aikaan nuorista – käy selväksi Greta Thunbergistakin, kun hän jokunen kuukausi sitten puhui täällä parlamentissa. Hän totesi, että sanat eivät riitä. He haluavat toimia ja ovat aivan oikeutettuja, kun vaativat meiltä toimia. Fox from... Kiitos edustaja Fox. Sietoutumattomat, olkaa hyvä. Against the climate. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska olen todellakin huolestunut tästä epätieteellisestä nuorison pelottelusta. Kerrotaan, että miljoonat kuolevat ja sivilisaatiot romahtavat ja äh, lajit katoavat. Minusta se tosiasia, että me äänestimme vastaan tarkistusta, jossa sanottiin, että meidän pitäisi sitoutua siihen, äh, että äh, ympäristökeskustelu tuotaisiin rationaaliseen keskusteluun. Keskustelu on irrationaalista. Tästä tulee propagandaa, ei niinkään äh, tutkimusta. Ja esimerkiksi IPCC-paneeli ei ole sitä mitään todisteita. Meidän pitäisi olla todellakin var, varovaisia, kun väitämme, että ilmastonmuutos äh, tuottaa tulvia ja äh, kuivuutta. IPCC äh, on jättänyt pois sosiotaloudelliset asiat. Ja esimerkiksi nyt nämä hiilettömyys johtaa siihen, että kaikki hinnat nousevat ja työpaikat katoavat ja ihmisiä pelotellaan. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Roland on poistunut salista. J, olkaa hyvä. Uh, Haluaisin vain toistaa, mitä kollega sanoi. Minäkin hylkä, äänestin mietintöä vastaan. En ehkä ole taloustieteen professori, mutta väitän kyllä ymmärtäni talous, talousta jotakin. Sitä kutsutaan myös ikäväksi tieteeksi, mutta mitä tulee ilmastohätätilaan? Tällaiset maailmanlopun ennustukset ovat pelkkää skifiä. Nämä kun pyritään hiilineutraaliuteen vuoteen 50 mennessä, se on todella vastuutonta ja todella hurja esimerkki äh, siitä, että ei ymmärretä yhtään mitään taloudesta. Se, että tarkistuksia hyväksyt, hylättiin, jotka vaativat kunnollista vaikutusarviointia osoittaa sitä, että ei välitä ollenkaan käytännön kysymyksistä tai kustannuksista. Yksi asia, minkä voin sanoa varmasti, että nollapäästöt ajatellen Brexitin vaikutukset ovat, Brexitin vaikutukset ovat todella pieniä. Dieter Holm, joka on talouden ja energian professori Oxfordin yliopistossa, hän oli oikeassa, kun hän sanoi, että meidän pitäisi olla rehellisiä, mutta tämä on valtava teollinen rupeama, jolla, vaik- joka, jolla on, liittyy valtavat kustannukset teolliseen toimintaan. Ei mitään tällaista historiassa ole aikaisemmin tapahtunut, paitsi ehkä sota-aikana omassa maassa, niin on arvioitu tämän biljoona puntaa, kaksi prosenttia vuodessa BKT. Se on mieletöntä politiikkaa. Missä Omaji? Edustaja Omaji, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Puhemies, kiitos. Nyt marraskuun lopussa 2019 Euroopan parlamentti julistaa ilmasto- ja ympäristökriisin hätätilan. Tämä on symbolinen hetki, historiallinen hetki ja olen ylpeä siitä, kun äänestykselläni edesautin tätä. Teollisesta vallankumouksesta lähtien Eurooppa on pitkälti toiminut niin, että tämä ilmastokriisi on nyt todellisuutta. Meillä on vastuumme maailman kansojen edessä, kun ajattelemme eri eläin- ja kasvilajeja ja myös maailman nuorisoa. He, nuoret vaativat meitä toimimaan nyt. Meidän on toimittava juuri nyt, jotta elämä on mahdollista maapallolla, jotta ihminen ja kaikki eläin- ja kasvilajit säilyvät, vaikka ne nyt tuhoutuvat huimaa vauhtia. Nyt on kiireellistä toimia. And Madame Šojdrova. Edustaja Shoidrova, olkaa hyvä. From the EPP. Yes. Eh, děkuji za udělení slova Kiitos puhemies puheenvuorosta. Haluaisin puhua seuraavasta aiheesta esityslistalla. Puhua COP25. Saanko? Item is the climate. Niin, meillähän on seuraavana kohtana esillä ilmastokonferenssi. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, ja tedy... Kiitoksia Selitän hiukan, minkä takia äänestin tyhjää. Äänestin tyhjää, kun äänestimme tästä konferenssista, koska Euroopan parlamentti vaatii erittäin kunnanhimoisia tavoitteita. Se on totta. Ja se on tietysti unionin velvollisuus tukea jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät vähentämään hiilidioksidikaasupäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja. Tavoitteet ovat todella kunnianhimoisia. 50 prosenttia on, vähennys on mukana ehdotuksessa koskien vuotta 2030. Ja jos sitä lisätään sitten vielä 50 yl- eteenpäin ilman, että minun mielestäni tiedetään, miten tällaiset tavoitteet vaikuttavat, se on mahdotonta. Siksi äänestin tyhjää. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että me olemme sulkeneet pois kohdat, joissa puhutaan ydinvoiman kiellosta energiantuotannossa, koska ilman tätä on olisi aivan mahdollista monille maille päästä tavoitteisiin. Siksi äänestin tyhjää. Kiitos puhemies. Minä en tukenut tätä päätöslauselmaa, koska toki ilmastonmuutos on olemassa, mutta ne toimenpiteet, mitä tässä ehdotaan, ovat jäsenvaltioiden suverenisuutta vastaan. Ja minä äh, vastustan sitä, että kunnianhimotavoitteita äh, nostetaan. Tällainen nopea muutos äh, voisi johtaa esimerkiksi teollisuudelle siihen, että ei voida ennustaa, mitä tapahtuu. Meidän pitää myös huomioida Brexit, joka tulee johtamaan siihen, että muiden maiden äh, tavoitteet sitten kasvavat. Minä olen Bulgariasta, joka on ulkoraja. Tällaiset tavoitteet merkitsevät sitä, että teollisuus siirtyy kolmansiin maihin, jolla ei ole tällaisia toimenpiteitä. Item. Nyt menemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Halusitteko tähän kohtaan puheaikaa? Ilmastonmuutoskonferenssiin siis. Yes. Yes, yes you can. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. I support this. Kiitos. Minä tuen tätä päätöslauselmaa ja pidän parlamentin kunnianhimoista agendaa tervetulleena tuleville viidelle vuodelle. Kunnianhimoiset tavoitteet, jotka määriteltiin Pariisissa kokouksessa, minä edustin siellä parlamenttia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos aiomme kunnioittaa EUn kansalaisten pyrkimyksiä niin, että planeettamme ei enää vaurioituisi. EU on ilmastotoimissa maailman johtaja. Tarvitaan kuitenkin kansainvälisiä ponnisteluja – ja tarve suurempaan ponnistelun on tunnustettava. Ketään ei saa kuitenkaan jättää äh, pois näistä toimista, jättää jälkeen. Fossiilisten polttoaineiden äh, tuet on poistettava vuoteen 2020 mennessä, ensi vuonna siis. Ja jos näin toimitaan, niin äh, kaikki kansalaiset eivät välttämättä saa tukea polttoaineiden ostoon. Jos ensi vuonna jo näin toimittaisiin, niin sillä olisi köyhiin perheisiin ja eläkeläisiin suuri vaikutus. Heillä ei välttämättä ole varaa lämmittää kotejaan. Von der Leyen totesi, että siirtymisen kestävän energian täytyy olla vaiheittaista, vaikkakin se on kunnianhimoinen tavoite. Kiitos. Seuraava kohta esityslistalla on Istanbulin yleissopimus. Edustaja Chabdowski. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä vastaan ja minun argumenttini on seuraava. Tämä asiakirja ei ole sellainen, joka pyrkii suojelemaan naisten oikeuksia väkivaltaa vastaan. Tämä on asiakirja, johon sisältyy sukupuoli propaganda. Tämä propaganda tuhoaa perinteisiä perheitä ja yhteisöjä Itä-Euroopan maissa. Monet maat vastustavat tätä yleissopimusta. Ei siksi, että he vastustaisivat sitä, että naisiin ei saisi kohdistua väkivaltaa, vaan sitä, että he puolustavat perinteisiä perhearvoja. Me emme voi määritellä sukupuolta. Sukupuoli on biologia. Sukupuoli ei voi olla valinnan kohteena. Se ei ole mikään sosiaalinen konsepti. Sukupuoli on konsepti biologiaa ja siksi me emme ratifioi tätä sopimusta Bulgariassa. Soitrova, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. En voinut tukea päätöslauselmaa, jossa vedotaan jäljellä olevien jäsenvaltioihin, että valittomasti allekirjoit ratifioisivat Istanbulin yleissopimuksen, erityisesti Bulgaria, Tsekin tasavalta, Unkari, Latvia, Liettua, Slovakia ja ystävät kuningaskunta mainitaan, ja niitä pyydetään näin tekemään välittömästi. Minusta tässä mystifioidaan asioita, tässä pyritään luomaan vaikutelma siitä, että kun hyväksyy Istanbulin yleissopimuksen, se on jonkinlainen ratkaisu. Mutta todellinen ratkaisu on väkivalta väkivallanvastainen toiminta, joka kohdistuu naisia vastaan. Meillä on esimerkiksi Tsekistä, me olemme hyväksyneet lain tätä väkivaltaa vastaan. Meillä on toimivia rikosoikeudessa, on koulutustoimenpiteitä ja niin edelleen. Näin voidaan tehokkaasti toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ei meidän täytynyt ratifioida Istanbulin, yleisso- Istanbulin yleissopimusta tätä varten. Mielestäni tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, eikä EU parlamentin pitäisi kehottaa maita tekemään jotakin, mitä eivät halua. Darling, Mrs. Edustaja Curtin Darling, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin puolesta väkivalta tyttöjä ja naisia vastaan ja raportoimatta pääasiassa. Lähestulkoon 40 000 naista ja tyttöä omalla kotiseudullani selvisi kotiväkivallasta ja myös seksuaalista väkivaltaa on paljon. Nämä järkyttävät numerot eivät kuulu yhteiskuntiimme. Olen järkyttynyt siitä, että Istanbulin yliessopimus ei ole vielä ratifioitu yhdistyneen kuningaskunnan toimesta. Me emme voi väittää olemamme maailmanvalta, johtava talousmahti, jos systemaattisesti tuotamme pettymyksen kaikista arvokkaimmille, haavoittuvimmille jäsenillemme. Yhteiskunnan täytyy olla turvallinen paikka tytöille, sisarille, äideillemme. Ei voi olla niin, että kun kävelee yöllä kotiin, pitää pitää avaimia valmiina kädessä. Ei enää saa olla niin, että kysellään, mitä tulit juoneeksi, mitä oli päällä. Euroopan täytyy kriminalisoida naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Kiitos. Palmer. Edustaja Palmer, sd ryhmästä olkaa hyvä. Thank you. In... Kiitos. 2017 1998 naista tappoi 87 890, äh, tapettiin ja ra- raiskattiin. Ja hyvin monet olivat seksuaalisen väkivallan kohteena. EU-jäsenvaltioissa. Nämä numerot ovat järkyttäviä, ne ovat häpeällisiä, ne ovat pelottavia ja niiden vuoksi meidän täytyy tehdä mahdollisimman tiukkoja lakeja kaikilla tasoilla estääksemme väkivallan naisia vastaan. 2017 minun maassani 250 tappoa, nais, naisiin kohdistuvaa tappoa, on järkyttävää, että Ison-Britannian hallitus ei ole ratifioinut Istanbulin sopimusta, mutta Järkyttävää on myös se, että esimerkiksi säästävyyden nimissä esimerkiksi raiskauskeskukset ja tukikeskukset ponnistelevat pitäkseen ovet auki. Tämä säästäväisyys asettaa naisten turvallisuuden vaaraan. Edustaja Kelly, ennen kuin saatte puheenvuoron, niin muistuttaisin kaikille siitä, että Suullisten äänestysselitysten määräaika on siihen saakka, kunhan istunto alkaa. Tämän jälkeen enää ei voi pyytää puheenvuoroa, mutta nyt edustaja Kelly saatte puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Anteeksi tästä virheestä. Tuen kaikkia toimia, joilla pyritään lisäämään sopimuksen osalta. Se on kaikkein kattavin kansainvälinen sopimus, jolla toimitaan väkivaltaa naisia vastaan. Erityisesti tämä liittyy seksuaaliseen väkivaltaan. Monet uhrit eivät uskalla raportoida tällaisista väkivaltaisuuksista. Tätä voidaan hyväksyä, pitää ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta saadaan aikaan muutos naisten elämässä. Se on selvä asia. Yleissopimus, joka ratifiointiin aikaisemmin Irlannissa tänä vuonna, se on ensimmäinen juridisesti sitova väline, joka pyrkii toimimaan sukupuoliväkivaltaa vastaan. Pyritään saamaan aikaan myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Istanbulin yleissopimus on tärkeää saada kiireellisesti siirrettyä omaan lainsäädäntöön kaikissa maissa. Menemme eteenpäin. Venäjän federaation toimet Liettuan tuomareita vastaan. Edustaja Olekas, SD, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Venäjän toimet liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan on tilanteeseen puuttumista, jota emme voi hyväksyä, kun kyse on toisen maan asioihin puuttumisesta. Oikeusvaltiota täytyy suojella ei pelkästään Liettuassa, vaan kaikkialla EU:ssa. Meidän on reagoitava Venäjän federaation toimiin. Olen itse nähnyt omin silmin, mitä tapahtui 13. tammikuuta, kun Neuvostoliitto toi tankit kaduille eh, rauhanomaisen mielenosoituksen kukistamiseksi. Euroopan parlamentti on hyvin selkeästi nyt sanonut, että kukaan ei voi puuttua eh, kansainväliseen, kansalliseen oikeuslaitokseen. The Greens. Edustaja Sanoka. I voted against this resolution. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan. Riippumaton oikeuslaitos on mahdoton vastuuton, mikäli on valtion monopoli historiallisesta totuudesta. Vain, täällä väitetään, että, että vain ää, Neuvostoliiton joukot olisivat olleet vastuussa ja että tässä on, on toimittajat ja tuon poliitikko Paletskis ilmoitti myöhemmissä keskusteluissa, vaikuttaa, että tammikuussa 1991 omat kansalaiset ampuivat omiansa ja hänet tuomittiin sakkoon. Huolimatta siitä, että hän löysi useita todistajia, joka osatti, että siellä oli useita tarkkaampuja, jotka ampuivat väkijoukkoon. Ja Algitas jopa pidätettiin ja häntä syytetään äh, vakoilusta Venäjän piikkiin. Todellakin pitäisi tutkia paremmin nämä tapahtumat. The floor is yours from the European People's Party. Olkaa hyvä, kansanpuolueen puheenvuoro. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem podpořil... Kiitoksia, puhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaa olin oikeusasian ministeri Tsekin tasavallassa aikana, niin meidän pitäisi puolustaa oikeuslaitoksen puolueettomuutta kaikissa jäsenvaltioissa, ihan missä tahansa. Ja niin kuin edeltäjäni en usko, että tässä on kyse väärintulkista sen suhteen, mitä tapahtuu 1991. Tässä on kyse oikeusvaltioperiaatteesta, syyttäjänlaitoksesta, riippumattomista tuomareista. He vain tulivat siihen lopputulokseen, että joku oli syrjinyt heitä kolmannesta valtiosta käsin, siis Venäjältä. Ja tämä on pääongelma asiassa. En pysty tulkitsemaan tapahtumia silloin vuonna 1991, mutta mielestäni on kyllä uskomatonta, että jos tuomareita äh, sanktioidaan äh, mielipiteestä, meidän pitää seisoa liettolaisten rinnalla, koska tässä on kyse EU-oikeuslaitoksesta. Tämä koskee meitä kaikkia, jos me haluamme puolustaa oikeusvaltioperiaatetta. Menemme eteenpäin. Airbus e päätös. Edustaja Curtin Darling, ST. Thanks very much, President. Kiitos puhemies. Minä äänestän tekstin puolesta. Tämä Boeing Airbus kiista liittyy tukiaisiin ja se vaikuttaa myös muille aloille kuka on sitten oikeassa ja kuka väärässä. Siitä huolimatta meillä on VTOsta päätös, eh, jonka kanssa on elettävä. Ja neljä jäsenvaltiota on mainittu erityisesti. Kaikki ovat reagoineet, paitsi yhdistynyt kuningaskunta. Espanjan, Ranskan ja Saksan hallitukset ja komissio ovat todenneet, että ne vastaavat samalla tavalla omiin tariffeineen. Ja meidän kansainvälisen kaupan ministeri on todennut, että hän on pettynyt. Hän ei ole tarjonnut minkäänlaista apua esimerkiksi Skotlannin viskin tuottajille. Tullitariffi on nyt 25 prosenttia. Tory-puolue on Yhdysvaltain hypnotisoima. He edelleenkin olettavat, että äh, koittaa jonkinlainen kultakausi transatlanttisen kaupan suhteen Brexitin jälkeen, vaikkakin todisteet ovat päinvastaiset. America First, First agenda, jota Trump tot, toteuttaa, on tässä vallalla ja Torit äh, ovat shokaistuneet sen edessä. Kiitos. Edustaja Czambacki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Äänestin tukeakseni tätä päätöslauselmaa, koska siinä on kysymys hyvin tärkeän asian kanssa. EU on aina yrittänyt avata markkinoitaan. Uudet tariffit, heikentävät transatlanttista kumppanuutta. Ja tässä olla riippuvaisia Washingtonin päätöksistä ja se ei ole moraalista, koska Airbus-Boeing-kiista vaikuttaa koko elintarvikesektoriin. Ei kuluttajat eivätkä maanviljelijät saa olla panttivankeina tässä kiistassa. Euroopan komission pitäisi yrittää nyt vähentää budjettia. Sen pitäisi myös käynnistää välittömättä keskustelut USA kanssa, että saataisiin ratkaisu ongelmaan. Soitrova, olkaa hyvä. Rada Kiitoksia. Puhemies, haluaisin selittää, miksi äänestin päätöslausuman puolesta. VTO on tiettyjä puutteita, mitä tulee Elbas tukiin EU:ssa. Me voimme vain asettaa seuraamuksia ja miljoonan edestä, mutta on valitettavaa, että viljelijät joutuvat tästä maksamaan. Maataloustuotteiden vienti oli yli 22,5 miljardia euroa vuonna 2018, joten USA on yksi suurimmista vientimaistamme. Emmekä halua taistella heitä vastaan, vaan me haluamme hyvät suhteet heidän kanssaan. Ja tämän takia EU ja USA tekivät sopimuksensa. Me emme voi odottaa päätöstä Boeing-tapauksessa ja käydä kauppasotaa USA vastaan. Meidän pitää tukea maataloussektoria, johon tämä tai sitä osaa maataloussektoria, johon tämä, nämä sanktiot USA vaikuttavat. EUn täytyy olla tässä asiassa yhtenäisenä. Seuraavaksi aiheena on VTOn valituselimen kriisi. Curtin Darling, olkaa hyvä. sd ryhmästä Very much, President. Kiitos puhemies. Äänestin tekstin puolesta. Monet brexitöörit järjestöt pitävät VTOta ikään kuin hunajan ja maidon maana. Ja nyt ollaan menossa kohti vapaa kauppaa ja luvattua maata. Tässä tarinassa ei kerrota sitä, että Trump on tuhonnut VTOta jo viimeisten kolmen vuoden ajan ja hän on onnistumassa hankkeessaan. VTO Yhdysvaltain takia käytännössä ei toimi enää pari viikon kuluttua. Toinen esimerkki niistä valheista, joilla Brexitia on perusteltu brittiväelle. EU on kuitenkin paras vaihtoehto Britannialle. Vain EU voi ratkaista tällaisen tilanteen ja saada taas VTOn toimimaan. Olemme nähneet konkreettisia ponnisteluja Brysselissä, jotta yhdistyneet kuningaskunta voisi edelleenkin toimia viejämaana. Konservatiivipuolue vain esittää retoriikkaansa. Viimeinen esityslistan kohta ovat neuvottelut uudesta AKT-sopimuksesta. Olkaa hyvä, edustaja Kelleher. I voted in favor of the motion. Äänestin päätöslauselman puolesta koskien AKT-EU-kumppanuussopimusta ja neuvotteluita koska konteksti on globaali maailma, dialogi oli mielestäni ratkaisevan tärkeää ja uskon, että jonkinlainen parlamentaarinen yleiskokous, jonka kautta ihmiset voisivat eh, avoimesti keskustella haasteista, joita Euroopassa, Afrikassa, nyt Tyynen ja Tyynenmeren ja Karibian alueella on, jotta voidaan avoimella tavalla käsitellä näitä uhkia, oikeusvaltioperinne, demokratia, ilmastokysymykset ja niin edelleen. Ne ovat kaikki avainkysymyksiä, joissa tarvitaan kaikkien osallisuutta. EU ei tässä pidä läksyttää ketään eikä opettaa ketään, vaan kuunnella, ymmärtää ja muilla pitää olla tilaisuus ilma, ilmaista, miten meidän pitäisi puuttua joihinkin haasteisiin, jotka johtuvat meidän tekemistämme päätöksistä, jotka vaikuttavat kielteisesti kyseisiin kolmansiin maihin, joten perustetaan yle, yh, yhteinen parlamentaarinen kanava, jossa käsitellään näitä kysymyksiä yhdessä ja varmistetaan, että oikeusvaltioperiaatteen merkitys korostuu. Istunto keskeytetään. Jatkamme kello 15. Kiitos. paní předsedající good afternoon colleagues so the sitting is resumed the minutes of yesterday's sitting and the text. hyvää iltapäivää kollegat istunto jatkaa eilisen äh, pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat äh, saatavilla onko kommentteja jos ei ole niin äh, pöytäkirja on hyväksytty ja esityslistalla meillä on suullinen kysymys komissiolla 0800 alkuiset asiakaspalvelunumerot ja haluaisin heti esittää kysymyksen esittelee esittää, antaa puheenvuoron herra Schwab. Kaksi minuuttia, olkaa Komissa. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Aihe, jota me tänään iltapäivällä käsittelemme tässä suullisessa kysymyksessä on, miltä näyttävät elektroniset sisämarkkinat puhelinpalvelujen osalta – ja puhemies monien muiden kolen kanssa. Me olemme sisämarkkinavaliokunnassa puhuneet tästä useaan otteeseen. Aihe tänään on hyvin paikallinen kysymys täällä Strasbourgin alueella. Saksalainen kansalainen kääntyi puoleen. Hän sanoi, että hänen anoppinsa oli sairaalassa Strasbourgissa, eikä hän pystynyt soittamaan tälle anopilleen tänä aikana, koska tuo sairaala kuitenkin ovat Ranskan kansalaisille tällaisen 0800 numeron, eli maksuton palvelunumeron, mutta ulkomailta, vai muutaman kilometrin päästä tähän numeroon ei voinut soittaa. Joten hyvät kollegat, uskon myöskin suurva komissiaisen Gabriel, että meidän pitäisi konkreettisesti käsitellä tätä kysymystä. Voiko Euroopan televisten sisämarkkinat näyttää siltä, että verkkovierailumaksut on poistettu, mutta että kansalaiset voisivat soittaa appivanhemmilleen naapurimaahan käyttäen siellä olevaa 0800 numeroa ilman mitään ongelmia. Minusta tämä on kysymys, josta pitäisi edes keskustella, koska 08 numeron tarkoitus on se, että kansalainen voi maksutta, ongelmitta soittaa. Jos tämä on rajatyvittäisissä tilanteissa mahdotonta, silloin meillä on sisämarkkinoille näiltä osin tehty karhun palvelus. Joten pyytäisin, että komissio jotta saisimme tietää, mitä voisimme tehdä, jotta tämä epäkohta voitaisiin poistaa ja varmistaa se, että rajat ylittävät puhelukustannukset eivät tule edulliseksi, vaan että myöskin näiden puhelujen, puhelinnumeroiden käyttö olisi mahdollista silloin, kun on kysymys tällaista palvelunumeroista. Ja siksi on tärkeää, että komissio täällä antaa selkeän vastauksen tähän epäkohtaan, joka on poistettava. Kiitos arvoisa komissaarille. Gabriel, hyvä. Madame la Présidente. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä, että ovat kiinnittäneet meidän huomiomme tähän tärkeään kysymykseen. Komissio katsoo, että on tärkeää taata 0800 numeroiden käyttö, niihin pääsy. Tähän tämä kysymys liittyy liittyy. Kuten herra Schwab totesi, tämä on erittäin tärkeä kysymys myöskin digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta. 0800 numerot ovat yleensä yritysten käyttämiä numeroita. Yritykset tarjoavat niiden kautta parempaa palvelua asiakkaille. Tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa palvelun saantia. 0800 ilmaiset puhelut ovat esimerkiksi asiakaspalvelunumeroita, joita yrityksiä on käytössään. Kun on kyse korkeista kustannuksista, ulkomailla tehdyistä puheluista tai syöpä apun avustusnumeroista, niin kyllä näihin numeroihin pitäisi olla pääsy myöskin ulkopäätä käsin. Emme ole saaneet kuitenkaan kovinkaan paljon valituksia, mutta siitä huolimatta Kyse on tämän keskeisestä ja konkreettisesta asiasta, joka on tärkeä kansalaisille. Haluaisinkin nähdä, mitä keinoja voisimme käyttää hyväksemme. Haluaisin kirjoittaa teidän huomioon direktiiviin, jolla luodaan uusi sähköisen viestinnän koodeksi. Varmaan muistatte, että viime vuonna hyväksyimme uuden käytännön säännön, jossa, joka pitäisi sisällä erilaisia toimia, joilla juuri taistellaan räjäytyttäviä vääristyneitä tilanteita vastaan. Toivon mukaan tämä tulee edistämään sisämarkkinoita. Se astuu voimaan joulukuussa 2020. Komissio voi tehdä näistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta pistetään täytäntöön uusia sääntöjä. Tietystikin Euroopan parlamentti on aina tervetullut mukaan tähän prosessiin. Meillä on samat tavoitteet. Uudet toimenpiteet, jotka liittyvät käytännön sääntöihin, ovat osana käytännön sääntöjä, pitäisi saada toimimaan ensi vuoden joulukuussa. Ja me tulemme seuraamaan tätä läheisesti tätä prosessia. Tulemme jatkossa kiinnittämään huomiota tämän kysymyksen. Digitaalialan sisämarkkinat ovat prioriteettitavoitteemme. Investoinnit, kaikki politiikan osa-alueet ja sääntely – tekevät työtä siihen suuntaan, että eurooppalaisen yrityksen annetaan digitaalialalla kilpailukykyä saman aikaan vahvistaa myöskin kuluttajien oikeuksia. Kuten te tiedätte, olemme poistaneet verkkoveromaksut kaikkialla Euroopassa hiljattain. Otimme käyttöön myöskin kansainvälisiä puheluita varten matalammat tariffit. Nämä ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet siihen, että eurooppalainen kuluttaja katsoo, että digitaalisia sisämarkkinoita edistävä politiikka on heidän etujensa mukaista. Nyt totesin vielä seuraavan asian. Komissio tulee jatkuvasti seuraamaan hyvin läheisesti tilanteen kehittymistä silloin, kun on kyse 0800 numeroiden piiriin pääsystä ja ryhdymme tarvitaan lisää toimiin sitten, kun olemme tarkastelleet tilanteen kehittymistä ensin. Tämä on yksi tapa myötä vaikuttaa myönteisellä tavalla kuluttajien asemaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt poliittisten ryhmien eh, nimissä EPP-ryhmästä edustaja Tuun kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, kiitos kovasti tästä kunnianhimoisesta julistuksesta, eli käsittelemme asiaa todella vakavasti. Nimittäin tällaiset asiakaspalvelunumerot ovat erittäin suosittuja esimerkiksi pankkialalla, myöskin matkaviestinnän alalla saamme tietoa teistä, liikenteessä saamme kuluttajatietoa, junista ja niin edelleen. Mutta kun ihminen on ulkomailla, ihminen ei pysty käyttämään näitä asiakaspalvelunumeroita, koska itsekin olen tämän voinut kokea, että sen sijaan, että saisi tietoa, omista oikeuksistaan, minulle kerrotaan, että tämä numero ei ole käytettävissäni. Ja kuka tahansa, hänen pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että hänen saisi ne tiedot, jotka haluaa, jos hän käyttää tällaista numeroa, olipa kysymys lapsista tai opettajista esimerkiksi. Meidän täytyy joskus saada tiettyä erityistä tukea ja on asiassa, tällä hetkellä tilanne on se, että valitsee vain täysi hiljaisuus. Minun maassani Puolassa – Kansallinen eh, terveydenhuolto numero, sen tällaiseen numeroon on joka kuukausi 40 000 puhelua. Minä en ymmärrä siksi, miten, miksi tämä ei voisi olla myöskin sellaisten ihmisten ulottuvilla, jotka ovat muista maista eh, henkilöiden, jotka miksi saattavat olemaan vierailulla Puolassa, jos he vaikka tarvitsevat apua puolalaiselta sairaalalta. Jo, numero ei ala numerolla plus 48, joten tämän lisäksi pitäisi myöskin miettiä sitä, miten näihin numeroitaisiin soittaa niin, että niitä voidaan saada palvelua vierailla kielillä silloin, kun näistä tulee kansainvälisiä, koska olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne, rouva komission jäsen, että me tiedämme, että tekniset, juridiset ja hallinnolliset ratkaisut ovat sellaisia yleensä, että niiden pitäisi tehdä meidän elämämme, Euroopan kansalaisten elämä helpommaksi. Esteistä pitäisi päästä eroon. Andreas Schwab sanoi aivan oikein, me pääsimme eroon verkkovierailumaksuista. Tämä koskee kansainvälisiä puheluita ja siksi mä olen päättäväinen ryhtyäkseni työhön, joka varmistaa sen, että laajennetaan näiden maksuttomien asiakaspalvelunumerojen saatavuutta. Ja haluan varmistaa tässä myöskin hyvän yhteistyön uuden komission kanssa ja uskon, että voimme tätä kautta saavuttaa tavoitteen. Thank you very much. Now on Kiitos oikein paljon. Nyt äh, SND-ryhmän puolesta edustaja Kumpula Natri, kolme minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Olen iloinen voidessani täällä puhumassa televiestinnän puolesta ja kansalaisten tarpeiden puolesta. Televiestintä, sisämarkkinat ovat tarpeelliset. Viime kauden aikana Eurooppa on tehnyt tärkeän askeleen eteenpäin, kun Meillä on tämä koodeksi, joka astuu voimaan ensi vuoden lopulla ja sitten tiedämme millainen menestys verkkovierailujen lopettaminen oli. Oli iloinen, että olen ollut esittelijä, mutta tiedotus kuluttajalle on kaikkein tärkeintä. Olen lukenut myös vetomuksen, jonka saksalainen herra teki, joka oli lomalla Ranskassa ja halusi soittaa tuon sairaalan, näette, että se on ilmainen numero, koska se alkaa 0800 numerolla. Ihmisten täytyy tietää, että se ei ole tässä tapauksessa ilmainen, mutta on kaksi osaa. On yrityksiä, jotka haluavat tarjota tätä palvelua ympäri EUta. Silloin on heidän etunsa mukaista maksaa tämä hinta sen sijaan, että kuluttaja sen maksaa. Mutta sitten meillä on myös tämä mahdollisuus käyttää 0800-alkuisia numeroita myös julkisia palveluja varten, kuten siis sairaalaa varten. Enkä nyt helposti näe tässä potentiaalia palvella kansalaisia, koska jos heidän täytyy neuvotella hinta koko Euroopalle eikä vain tuolla yhdelle maalle, jossa sairaala on, niin he eivät ehkä halua tarjota kaikille tätä palvelunumeroa, koska suomalainen sairaala ei ehkä pysty vaikkapa kreikkalaisen isovanhemman kielellä puhumaan. Eli Suomessa meillä on nyt ehdotus, että kansalliset palvelunumerot että niillä ei voi olla mitä tahansa hintaa. Nyt on ehdotus, että palvelu numeroiden täytyy olla mukana tässä rajattomassa datassa, eikä niillä pidä olla ulkoisia hintoja, kuten nyt ne eivät ole mukana tässä hintasääntelyssä, koska jopa monet julkiset palvelut käyttävät näitä, joten minua kiinnostaisi tietää, näkeekö komissio tuon mahdollisuuden sellaisen mallin, että tällaiset kansalliset palvelunumerot voisivat olla tie eteenpäin auttaisivat siinä asiassa, että ne eivät ole saavutettavissa. Minä aina kannatan rajattomuutta, oli kyse sitten puhelimista tai datasta. Se antaa mahdollisuuden käyttäjille käyttää digitaalisia palveluja laajemmalti ja se olisi sitten meidän päätavoitteemme, että olisi alhainen hinta äh, puhelimen käyttäjille. Se on kansalaisille parasta. Mutta kovasti odotan myös nähdä, äh, näkeväni, niin mitä tehdään tälle rajat ylittävälle tilanteelle. Mm, mutta kun on kyse rajat ylittävälle, kysymyksestä, niin silloin äh, voi olla esimerkiksi puheluja Italiasta Groupiin ja tämä tekee siitä hankalamman. Kiitoksia. Group for two minutes, Mr. Kesäryhmän puolesta kaksi minuuttia edustaja Bielan. Pani przewodnicząca, niewątpliwie. Kiitoksia puhemies. Viimeiset pari vuotta olemme epäilemättä saaneet hyvin paljon aikaan asioita, joilla on pystytty kehittämään teleliikennealan sisämarkkinoita. Teleliikennealan on tärkeä osa sisämarkkinoita. Meillä on EUn laajuinen hätänumero 112 sähköisen viestinnän alan on hyväksytty. Se tulee pistämään täytäntöön ensi vuoden lopusta eteenpäin. Lisäksi olemme pistäneet lainsäädäntöä täytäntöön lainsäädäntö, joka liittyy verkkovielailumaksuihin, puhelinmaksuihin, data, roamingiin. Mutta siitä huolimatta teleliikennealan yritykset pyrkivät edelleenkin löytämään porsaanreikiä varmistaakseen sen, että asiakkaat maksavat enemmän. Esimerkiksi minun maassani Puolassa näin on. Edistys on kuitenkin oltu valtaisaa. 0800 palvelunumeroiden käyttö ja mahdollisuus käyttää niitä hyväkseen on viimeinen asia, joka täytyy vielä hoitaa kuntoon sen varmistamiseksi, että meillä on kunnolliset teleliikennealan sisämarkkinat. Tämä on erittäin tärkeä asia. Yhtäältä monet näistä numeroista ovat yritysten palvelunumeroita, kuten suomalainen kollega aivan totesi. Ovat yritysten palvelunumeroita ja täytyy tämä muistaa. Mikäli joku soittaa ulkopuolelta käsin, saattaa olla, että kustannukset ovat suuret, mutta Toisaalta 0800 numeroita käytetään myöskin julkisia palveluita varten. Herra Schwabin laatima kysymys viittaa juuri tähän. Esimerkiksi terveydenhoitoalan palvelunumerot ovat tärkeitä. Monet puolalaiset tekevät tänä päivänä töitä ulkomailla. Heidän täytyy voida käyttää näitä numeroita hyväkseen. Eri maissa on eri numerot, mutta kuten rouva Tuun sanoi, mikäli Ihminen haluaa tietoa esimerkiksi puolalaisesta sairaalasta 0800 numeron avulla, niin tällaisen numeron ei välttämättä voi soittaa ulkomailta käsin. Olen kiitollinen komissiolle kaikista siitä, mitä se on pyrkinyt tekemään. Toivon mukaan olemme aktiivisia tällä jatkossakin ja parannut tilannetta. Kiitos ja nyt edustaja Juhodaru. En näe häntä täällä salissa, joten jatkamme seuraavalla puhujalla. Edustaja Jambaski. Yksi minuutti, olkaa hyvä уважаема госпожо председател уважаема госпожо комисар! позволете ми първо да ви поздравя с вашето преизбиране и да ви пожелая спорен още един петгодишен мандат толкова успешен колкото беше и предишният. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää kysymyksen esittäjiä. Ja aluksi toteaisin, että voin suorastaan onnitella kaikkia sitä edistystä saatu aikaisemmin verkkovierailujen osalta. Itä-Balkanilla edistys on ollut valtaisaa esimerkiksi. Mitä tulee 0800 numeroiden käyttöön Euroopan laajuisesti näiden ilmaisten numeroiden, niin äh, on tärkeää, että tämä kysymys esitettiin. Emme elä enää kommunismin aikaa, vaan elämme Euroopassa, joka perustuu vapaa kauppaan. Tietystikin kansalaisten täytyisi voida käyttää hyväkseen tai saada tietoa näiden numeron kautta esimerkiksi läheisistään nyt pitäisi luoda järkevä ratkaisu näihin ongelmiin. Rouva komissaari, toivon mukaan te löydätte järkevän, mielekän ratkaisun. Ratkaisut eivät ole aina helppoja, eivätkä ne ole ilmaisia, mutta siitä huolimatta niihin täytyy pyrkiä. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt menettelymään puhujalistaa. Minulla on edustaja Kelly listalla, olkaa hyvä. Ensinnäkin kiitokset herra Schwabille siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota tähän kysymykseen – ja myös komissiolle, että se asianmukaisesti käsittelee asiaa. Minä olen ollut tämän talon jäsen jo kymmenen vuotta ja jokaisessa istuntavaiheessa niin joku nousee sanomaan, että meidän täytyy saada sisämarkkinat täydelliseksi, digitaaliset sisämarkkinat täydelliseksi. Tietysti olemme puuttuneet nyt jo geoblokkaukseen ja äh, verkkovierailuihin ja edustaja Kumpula Matri on ollut käsittelemässä tätä asiaa. Mutta minä haluaisin äh, sanoa komissiasen Gabrielille, että voisiko hän olla se henkilö, joka seuraavien vuoden aikana toteutettua nämä asiat, saisi sanottua parlamentille, että sisämarkkinat, myös digitaaliset sisämarkkinat on saatu vietyä päätökseen. Missä ovat esteet, missä ovat porsaanreijät, niihin täytyy tarttua, käsitellä niitä, ja saada ne pois tieltä yksitellen ja tehdä tämän viiden vuoden aikana. Ja silloin me saamme jotakin fantastista aikaa, joten Maria, Sinulla on nyt työtä edessäsi. Thank you very much. Kiitos. Puheenvuoron saa jälleen komission jäsen Rova Gabriel, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia paljon puhemies. Ensinnäkin haluaisin toden teolla kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se otti tämän tärkeän kysymyksen esiin. Kysymykseen liittyen 0800 numeroiden käyttöön. Kiitos myöskin tuestanne toimille, joita äh, aiotaan ottaa käyttöön digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi. Rova Mia Petra Kumpula Natrin kysymys oli erittäin selkeä ja herra Kelin kysymys niin ikään. Ensinnäkin, miksi puheluiden kustannukset 0800 numeroon ovat vaikeasti määriteltävissä? Kyse on yksipuolisesta välttää hinnoittelusta ulkomaalta käsiin. Kustannusta on vaikeaa määritellä, koska puhelukustannukset ja soiton kustannukset eivät ole vastaanot, voinut vastaanottajan hallittavissa eikä tii, eivätkä tiedossa, että tämä saattaa johtaa sitten väärinkäytöksiin. Siksi kansallisessa ja eurooppalaisessa lainsäädännössä ei ole kielletty sitä, että kielletään tai estetään puolet ulkomailta käsin. Mitä sitten olemme saaneet aikaan, jotta löydettäisiin eurooppalaisia ratkaisuja? Ensinnäkin uusi sähköisen viestinnän koodeksi on taustana. Kuten totesin, tämä otetaan käyttöön vuonna 2020 joulukuussa. Tässä säännöstössä on mukana toimia, joilla estetään rajat ylittävissä tapauksissa esiintyvät vääristymät. Tämä myötä vaikuttaa digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen. Yksi osa tästä on unionin laajuinen katto äänipuheluille. Se on määrä ottaa käyttöön tai hyväksyä ensi vuoden loppuun mennessä. Tämän avulla yksi kustannuselementti tulee pikkuhiljaa pienenemään. Ja kokonaishinta, transithinta ja yhdistämishinta – joka koituu yritykselle, joka käyttää näitä halpoja 0,800 numeroita esimerkiksi matkatoimistot. Todennäköisesti näille yrityksille koituvat kustannukset ovat pikkuhiljaa pienemmän, niin toivon mukaan, tai siis Euroopan unioni tulee, että komissio tulee tarkalleen seuraamaan tilannetta ja katsoa, missä kohden on tarpeesta ryhtyä toimiin. Jälleen kerran haluaisin kiittää parlamentin jäseniä tästä keskustelusta, joka on meille hyödyllinen ja auttaa meitä seurantatyössämme Kuten sanoin, me tulemme jatkamaan seurata toimia. Me katsomme, kuinka markkinat kehittyvät ja kuinka tilanne muuttuu. Sitten määrittelemme, tarvitaanko uusia toimenpiteitä tulevaisuudessa. Me olemme tehneet jo paljon työtä ja katsotaan, mitä tuloksia tästä tai seuraamuksia tästä työstä on. Ja tämän keskustelun avulla voimme nyt läheisemmin vielä seurata suuntauksia ja kehitystä jotta voimme sitten toimia hyvissä ajoin, koska teknologia kehittyy äärimmäisen nopeasti. Ja siksi on tärkeää, että mekin pysymme kehityksessä mukana. Kiitos jälleen kerran puhemies, kiitos parlamentin jäsenille myös. Thank you very much. Kiitos, rouva komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Tämän istunnon pöytäkirja välitetään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alussa. Jos ei niihin ole huomautettavaa, päätösaselmat, jotka hyväksytään tällä istuntojaksolla, välitään henkilöille ja elimille, jotka niissä on mainittu. Parlamentin istuntojakso on päättynyt. Toivotan teille kaikille mukavaa iltapäivää. Kiitos.